Puis-je vous demander, mes chers collègues, de bien vouloir... Hyvät kollegat, voinko pyytää teitä ystävällisesti istumaan? Muut ovat äh, saapuneet. Heitä ei pitää, pidä pitää odottamassa. Voilà. Alors. Je vous demande de, tout d'abord de bien vouloir euh, adopter. Pyytäisin aluksi teitä hyväksymään pöytäkirjan keskusteluista, tämä on tehty Jan van der Reikin kanssa. Hetkinen. Eli, niin, anteeksi. Meillä on olemassa ö, käännökset paitsi eestiksi ö, ja liettuaksi. Haluaisin teitä, halusin pyytää teitä hyväksymään kolmas ja neljäs toukokuuta ja toinen ja kolmas kesäkuuta pidettyjen kokousten pöytäkirjat. Eikö ole mitään huomautuksia? Kiitoksia. Eli nyt siirrymme keskustelemaan Rouva Onkelänksin kanssa. Hän edustaa siis ähm, sosiaaliasioita ja terveyttä ministerineuvostossa ja myöskin ähm, Rauha Laryelin kanssa, joka on äh, maatalouden ja työllisyyden, anteeksi, äh, ruokaturvallisuuden vastaava ministeri. En tiedä, missä järjestyksessä haluatte puhua. Haluatteko te puhua ensin? Roo Onkelanks. Meillä on monia aiheita, rouva ministeri. Meillä on Roo Grostin mietintö, sitten äh, lääkepaketti Matiäriltä ja Feneeriltä. Ja sitten meillä on kuluttajien informaatioasia. Äh, mietintö Madame Leotardilta, jonka kanssa olemme olemme tietysti paljon tehneet töitä ja äh, tulemme hyvin mielellämme kuuntelemaan teitä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Belgian puheenjohtajuuskausi on päättänyt järjestää ensimmäisen epävirallisen kokouksensa terveyden alalla. Ja me haluaisimme omistaa tämän epävirallisen kokouksen. Minä haluaisin antaa teille nyt joitakin elementtejä liittyen tähän keskusteluun, jota tulemme käymään. Meillä on ollut keskustelua syöpäongelmasta. Olette varmasti paljon puhuneet tästä aiheesta ja se on Äh, normaalia, sillä yli äh, kolme miljoonaa eurooppalaista on tämän ähm, taudin uhreina vuosittain, ja se on erittäin tärkeä ongelma. Me olemme ähm, keskustelleet toimista, joita voidaan tehdä Euroopan unionin tasolla. Niitä on äh, ehdotettu, niitä on ehdotettu hyvin mielenkiintoisia tällaisia syöpätoimiyhteis työ toimia. Se, mitä me olimme saaneet tässä epävirallisessa kokouksessa sovittua, on se, että kaikki maat liittyvät tähän yhteiseen työhön. Eräät olivat poissa ennen tätä epävirallista kokousta. Ja koska kaikki toimivat yhdessä tämän ansiosta, koko Euroopan unionin alueella saadaan syöpää koskeva suunnitelma ja toisaalta me voimme kaikki edetä syövän seulonnassa niiden syöpien kohdalla, joissa se on hyvin hyödyllistä, kuten esimerkiksi kohdunkaulan syövän kohdalla. Toinen aihe oli H1N1-pandemian hallinta. Tästä on keskusteltu ennenkin. Ranskan puheenjohtajuuskauden aikana järjestettiin epävirallinen kokous, joka valmisteli tietyllä tavalla mahdollista pandemiaa, siihen varautumista. Tämä oli virtuaalinen harjoitus, joka oli hyvin mielenkiintoinen – Ja valitettavasti me näimme sitten sen todellisen toteutumisen viime kuukausien aikana, kun Belgia oli tässä työssä mukana. Me mietimme, pitäisikö meidän tehdä paljon enemmän yhteistyötä esimerkiksi rokotteiden varastoiden suhteen – ja 22 maata 27 oli tätä ajatusta vastaan. Sitten me koimme todellisuudessa pandemian ja epävirallisessa kokouksessa minä huomasin, että nyt ei enää ollut vastustusta sille, että työskentelisimme yhdessä, että me neuvottelisimme mahdollisen rokotteen suhteen, ja valiokunta tekee ensi syksynä aloitteen tähän aiheeseen liittyen. Meillä tulee olemaan mahdollisuus keskustelemaan asiasta pian, mutta on ollut todellakin ongelmia, jotka liittyvät tämän pandemian hallinnan organisoimiseen. Se oli hajautunut. Ja nyt meidän mandaattimme tulee joulukuussa loppuun, eli meidän täytyy tutkia sitä, kuinka voimme jatkaa tätä työtä tällä terveyden alalla. Nyt jos palaan eräisiin asioihin, jotka ovat tärkeitä koskien lainsäädäntöä terveyden alalla, haluaisin vain ilmoittaa teille, että me tulemme järjestämään kuusi konferenssia 20. lokakuuta koskien kroonisia tauteja, toisen sitten syyskuun alussa koskien terveydenhuoltohenkilökuntaa. Jokainen jäsenmaa, kuten tiedätte, koska te olette asiantuntijoita, on kokenut ongelmia, mitä tulee henkilökunnan puutteeseen tai sellaisiin asioihin. Mielestämme myöskin ravintoa koskevan konferenssin syyskuussa. Neljäs konferenssi on 23. syyskuuta koskien lääke alaa, innovaatioita ja solidaarisuutta sillä. Se on hyvin tärkeää erityisesti, koska valitettavasti on sellaisia henkilöitä, joiden on vaikea saada lääkitystä Tietyissä tapauksissa me tulemme järjestämään myöskin korkean tason konferenssin koskien Alzheimerin tautia ja neuvoston päätöslauselma ja komissio, komission ähm, julkulausuma tullaan saamaan tästä. Ja sitten me tulemme järjestämään myöskin konferenssin koskien eläin terveyttä. Eli nämä ovat nyt ne konferenssit, jotka me tulemme järjestämään. Palaan nyt sitten lainsäädäntöpakettiin, lääke- tai farmaseuttiseen pakettiin. Tässä haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia teidän hyvästä yhteistyönnästänne, joka on tehnyt mahdolliseksi tämän lääkealan seurannan työn. Mielestäni tämä on ollut erittäin äh, hyvää työtä. Se on ähm, hyvin lupaavaa tulevaisuutta ajatellen, jos ajattelemme tätä farmaseuttista pakettia. Sitten meillä on toinen aihe koskien äh, väärennettyjen lääkkeiden direktiiviä. Tämä on erittäin tärkeä teksti luonnollisestikin. Minä olen voinut seurata jonkin verran näitä tärkeitä töitä, joita teidän valiokuntanne on tehnyt tässä suhteessa. Me olemme voineet tehdä yhteistyötä ja voimme edelleenkin tehdä sitä monissa asioissa. Monia erimielisyyksiä on saatu ratkaistua, mitkä koskettivat määritelmiä ja sellaisia asioita ja myöskin turvallisuusaspekteja. Ja nämä ovat vain muutamia esimerkkejä mutta me kaikki tiedämme, että meillä on nyt uusi työmaa edessämme ja kyseessä on lääkkeiden myynti internetissä. Tämä on hyvin suuri työmaa, sillä noin 60 prosenttia internetissä myydyistä lääkkeistä ovat väärännettyjä tuotteita. Eli olen täysin samaa mieltä kuin Euroopan parlamentti tässä suhteessa, joka vaatii, että tätä myyntiä, joka on hyvin ongelmallinen, ei jätetä työn ulkopuolelle. Komission teksti alun perin käsitteli näitä aiheita. Komissio tarvitsee jonkin verran aikaa, että pystyy kehittelemään tekstiä ja että sitten neuvostossa joulukuussa pystytään tekemään tässä päätöksiä. Minä pyydän, että minun belgialaiset kollegani tekisivät mahdollisimman paljon yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta pääsisimme mahdollisimman nopeasti yhteisymmärrykseen ja sopimukseen, sillä kun Tehän tiedätte, että joka päivä, joka kuluu ilman päätöstä, ihmiset joutuvat olemaan näiden lääkeväärännösten uhreina. Sitten äh, haluaisin puhua vielä reseptilääkkeisiin liittyvistä tiedoista. Olemme olleet hiukan erityisessä tilanteessa – sillä neuvosto ei halunnut kuulla puhuttavan tästä tekstistä, tästä komission tekstistä, joka alun perin oli ähm, sikäli erikoinen, että se oli yksimielinen ja viime viikon epävirallisen kokouksen aikana puhuin tästä asiasta uudelleen kollegoideni kanssa ja ähm, huomasin, että he olivat avoimia keskustelemaan siitä. Tietenkin äh, tässä täytyy vieläkin tehdä töitä, että pääsemme yhteisymmärrykseen, mutta läsnä ollut komission jäsen otti hyvin huomioon ne esteet, joita tämän tien työllä on, jotta voimme muokata sen parlamentin ähm, toiveiden mukaiseksi. Ähm, ja luulen, että parlamentti ei ole halunnut vetää tekstiä pois, vaan ähm, muuttaa sitä, jotta siihen ottaisin huomioon parlamentin äh, mielipiteet. Eli tämä oli siis koskien lääkealan pakettia. Meillä on myöskin hyvin vaikea teksti ähm, rajojen, rajat ylittävien hoitojen teksti käsiteltävänä. Tämä on hyvin tärkeä asia, jota, jotta potilaita voidaan auttaa. On vaadittu neljä puheenjohtajuuskautta ennen kuin viime kesäkuussa me pääsimme poliittiseen yhteisymmärrykseen tässä asiassa – Äh, minä ymmärrän, että tämä teksti, joka oli poliittisen yhteisymmärryksen pohjalla ja sitten toisaalta parlamentin mielipiteessä. Näiden kahden asian välillä on suuria erovaisuuksia. Meidän pitäisi tehdä töitä käsi kädessä parlamentin kanssa, jotta pääsisimme äh, parempaan yhteisymmärrykseen. Minä ymmärrän kyllä, kuinka paljon ö, mahdollisuuksia tässä ö, asiassa on, ja tämä tulee olemaan hyvin vaikeaa, sillä pitäisi avata hoitoihin pääsy mahdollisimman paljon kaikille Euroopan unionin kansalaisille, mutta toisaalta täytyy olla myöskin jokaisessa jäsenvaltiossa halu turvata tämän kansallisen terveysjärjestelmän rahoitus, eli rahoitus on siis tärkeää ja siis terveyspalveluiden takaminen on hyvin tärkeää. Ja nämä kaksi asiaa pitää nyt saada yhteen. Meillä on myös kaksi muuta tekstiä, jonka parissa tulemme tekemään töitä kuluttajien kuluttajien suhde elintarvikkeisiin. Tästä keskusteltiin kolme viikkoa sitten. Me pyrimme pääsemään poliittiseen yhteisymmärrykseen joulukuussa. Meillä on ainakin viisi kohtaa, joiden suhteen täytyy vielä keskustella. Ensinnäkin eri toimijoiden ää, merkitsemisvelvollisuudet, sitten alkuperäiset merkitsemisvelvollisuudet, kaikki mikä tulee merkitsemiseen, ähm, alkoholijuomien merkitsemiseen, sitten kansalliset järjestelmät ja sitten ähm, ravintoon liittyvät merkitsemisjärjestelmät. Sitten meillä on vielä tämä niin sanottu novel food-teksti. Meillä on hyvin äh, viime viime kuussa me otimme hyvin vahvan kannan erityisesti kloonattuihin elintarvikkeisiin. Meidän täytyy luonnollisesti neuvostossa päästä tai saada aikaan mielipide ja pyrkiä neuvottelemaan tulevina viikkoina – parlamentin kanssa. Tietenkin meidän näkökulmamme eroavat, mutta me kaikki varmasti ymmärrämme, että jos emme saa aikaan sopimusta kloonatuista eläimistä tehtyjen tuotteiden markkinoille saapuminen voi olla tosiasia. Eli jos annamme asioiden vain tapahtua, se ei ainakaan ole hyvä ratkaisu. Meidän pitäisi ehkä pyrkiä työskentelemään mahdollisimman tiukasti, jotta pääsisimme yhteisymmärrykseen. Rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat, tässä olivat se muutamat asiat, jotka halusin esitellä. Kiitoksia. Madame euh, la ministre et présidente de, de l'Union. Rouva ministeri, kiitoksia näistä avauksista, näistä esittelyistä ja näistä huomioista – jotka näyttävät meille, että meillä on hyvin paljon työtä edessämme, erityisesti liittyen tähän viimeiseen kohtaan, joka koskettelee kloonausta. Minä luulen, että parlamentilla on erittäin vahva mielipide tästä asiasta, ja minä en usko, että se haluaa muuttaa mielipidettään, joten sovittelukomitealla tulee olemaan varmasti paljon työtä edessään. Annan nyt puheenvuoron rouva Laröölille. Ja sen jälkeen, hyvät kollegat, voimme siirtyä keskusteluun. Rouva ministeri, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Mitä tulee ähm, eläinlääketieteeseen, fytoterveyteen ja elintarviketerveyteen, me haluamme äh, suosia koherenttia politiikkaa. Tiedätte kaikki, että terveysriskit liittyvät mondialisaatioon, ja ne liittyvät ilmastonmuutokseen ja myöskin kasvatuksen keskittymiseen tietyille alueille, ja tämä vaatii sellaista terveyspolitiikkaa, joka ajattelee enemmänkin riskien välttämistä, ja tätä politiikkaa pitäisi pystyä harjoittamaan sellaisella hinnalla, että maanviljelijät voivat sen hyväksyä. Me, mitä tulee kasvatuksen hintoihin, kriisi, joka meillä oli vuonna 2027, näytti, mitkä tulokset voivat olla näillä äh, ilmastonmuutokseen liittyvillä asioilla ähm, kasvatukseen Euroopassa. Muistakaa, että Euroopassa kasvatus äh, liittyy hyvin paljon tähän kasviproteiini asiaan. Meillä on kasvipro- kasviproteiineista puutosta Euroopassa. Minulla on kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että komission pitäisi esittää suunnitelma liittyen EST2-ohjelmaa, liittyen näihin sienityyppisiin tauteihin aikavälillä 2010-2015. Kansanterveyttä ei pidä tässä riskeerata, mutta minä uskon, että kun tällaisia tauteja, jotka voivat olla hyvin riskialttiita esiintyy, meidän täytyy liittyä, liittyä toimiin, tehdä toimia yhdessä mahdollisimman paljon, mahdollisimman nopeasti. Ja kun näitä riskejä on olemassa, meidän pitäisi sopeutua niihin ja olla erittäin tarkkaavaisia, mitä tulee tähän. Ja komission arviointi, suunnitelma on sellainen, jota tarvitsemme joka Ähm, työvaiheessa, jotta voisimme yksinkertaistaa tätä elintarviketurvallisuusprosessia. Toinen äh, asia koskettelee sitten eläinterveyttä. Äh, tulemme keskustelemaan sitä 27. syyskuuta. Meidän täytyy myöskin arvioida kasviterveyteen liittyviä asioita äh, syyskuun lopussa komission kanssa. Sitten kolmas aihe, joka on hyvin ajankohtainen, tiedän sen, koska te, eh, komissaari Dali, tulee puhumaan heti minun jälkeeni. Eh, tämä kolmas aihe siis liittyy GMO, siis geneettisesti modifioituihin eh, organismeihin. Tämä on hyvin arka aihe. Se käsittää monia aloja äh, sekä viljelyn, kasvatuksen ja niin edespäin. Se, mitä minä haluaisin sanoa, on se, että ähm, me haluamme, siis äh, maanviljely, äh, valiokunta haluaa liittyä tähän työhön. Meidän täytyy arvioida näitä riskejä, jotka liittyvät ympäristöön ja kansanterveyteen. Kukaan ei voi kiistää sitä, että nämä geneettisesti modifioidut organismit vaikuttavat suoraan maanviljelyyn kun me puhumme viljelyksestä. Ja tämä on siis meille hyvin tärkeä asia ja siksi seuraamme teidän valiokuntanne työtä hyvin tarkasti ja myöskin komissari Dalin työtä ja Belgian puheenjohtajuus haluaa saada tämän asian eteenpäin nopeasti. Sitten vielä kaksi asiaa. Ensimmäinen koskettelee ähm, hallintoneuvostoa Brysselissä lokakuussa. Ja sitten toinen konferenssi, jossa teidän valiokuntanne tulee olemaan kutsuttuna luonnollisesti, joka käsittelee tieteen roolia elintarvikepolitiikassa. Meillä on kolme aihetta. Tiede ja totuus. Voiko tiede olla koko totuus? Sitten to- tiede ja demokratia. Pitäisikö meidän antaa päätösvalta pelkästään asiantuntijoille ja tiedemiehille? Ja sitten kolmas asia, Ähm, ennakkovarautumisperiaate. Ja tämä koskettaa juuri tätä äh, GMO-aihetta. Eli tässä minun äh, sanottavani herra, anteeksi, rouva puheenjohtaja ja hyvät naiset ja herrat, kiitoksia paljon. Merci euh, beaucoup, madame Paljon kiitoksia rouva ministeri näistä äh, asioista. Tietenkin ähm, geneettisesti modifioidut organismit koskettavat maanviljelyä. Tämä on luonnollista. Tämä ei tarkoita, että tämä on ainut asia, mikä pitää ottaa huomioon, mutta tietenkin tämä koskettaa maanviljelystä. Annan nyt puheenvuoron ehkä viiden ryhmissä kollegoille, kolme tai viisi minuuttia kerrallaan, jos voitte hyvin tehdä niin. Aloitetaan François Grostet. Plus particulièrement. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ähm, esitän sanani nyt äh, terveysministerille. Te ähm, puhuitte muutamista asioista, joista, e, jotka haluatte toteuttaa. Puheenjohtajuuskautenne aikana te ette varmasti esittelijänä ole hämmästynyt sitä, mitä tulee rajat ylittävien hoitojen kysymykseen. Haluaisin sanoa teille, että minä luotan nyt Belgian puheenjohtajuuteen ja haluaisin nyt kun minulla on mahdollisuus kiittää teitä siitä, että meillä on hyvät suhteet teidän kanssanne. Ja meillä on kaikki mahdollisuudet nyt päästä teidän puheenjohtajuuskautenne aikana sopimukseen, koska kuten sanoitte, niin neljä puheenjohtajuuskautta on kulunut ennen kuin me lopulta Espanjan puheenjohtajuuskauden aikana pääsimme yhteisymmärrykseen ja meillä on nyt neuvoston kanta, sellainen kanta, joka ei lepää ensimmäisen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä annetulle kannalle. Ja meidän tehtävämme on nyt löytää ne mahdollisuudet lähentää näitä kantoja ja löytää ehdottomasti jonkunlainen ratkaisu, sillä potilaat odottavat tätä direktiiviä. Ja tällä hetkellä siinä on vielä monia epävarmoja asioita, mitä tulee hoitoihin pääsyyn ja sitten kliinisen seurannan vastuuseen äh, näissä rajat ylittävissä hoidoissa. Me emme haluaisi palata sellaiseen systemaattiseen äh, ajatteluun enää. Minä haluaisin muistuttaa teitä, että direktiivin tarkoitus ei ole yllyttää sinänsä menemään hakemaan hoitoja rajan toiselta puolelta, mutta tarkoitus on varmistaa, että nämä hoidot olisivat ähm, saatavilla ja että ne olisivat hyvälaatuisia. Ja minä haluaisin vielä sanoa, että luotan mahdollisimman hyvään äh, yhteistyöhön Belgian puheenjohtajuuskauden aikana, jotta voisimme saada nämä kaksi mielipidettä lähemmäksi toisiaan, jotta voisimme antaa tietynlaisia etuja eräille potilaille, esimerkiksi siinä, mitä liittyy hoitojen järjestämiseen. Ei tietenkään ole tarkoitus toimia toissijaisuusperiaatetta vastaan, mutta te puhuitte nyt etukäteis hyväksynnästä ja me olemme puhuneet hyvin paljon ähm, hoitojen maksamisesta. Lyhyesti sanottuna hyvin paljon kysymyksiä on. Rouva ministeri, se mitä me odotan teiltä on se, että te äh, toimisitte yhtä päämäärätietoisesti kuin minä, jotta pääsisimme äh, sellaiseen sopimukseen, joka voisi tyydyttää sekä Euroopan parlamentin että neuvoston äh, ja jotta me lopulta pääsisimme ratkaisuun tässä asiassa. Te puhuitte lääkkeiden väärentämisestä ja se huolettaa minua. Minä olen huolestunut, koska minusta tuntuu, että me emme etene mihinkään, vaikka tässä on kyseessä rikollinen käytäntö ja me odotamme tätä tekstiä. Ö, olemme odottaneet sitä jo hyvin kauan aikaa ja nyt meillä kuluu aikaa hukkaan ja aika on hyvin kallista. Ja haluaisin päättää puhuvalla tästä direktiivistä, joka koskettaa ähm, terveydenhuoltoalan henkilökunnan pätevyyttä, tätä uudelleenlaadintaa. Mitä tulee siis nyt hoitojen turvallisuuteen? Turvallisuuden täytyy olla tärkein asia. Ja täytyy kuunnella kaikkia osapuolia, erityisesti lääkäreitä, jotta me voisimme turvata potilasturvallisuuden mahdollisimman hyvin. Rouva, puheenjohtaja, rouva ministeri, haluaisin että te kiinnitätte tähän paljon huomiota, että te sanotte, että te olette sitoutunut tähän asiaan, että haluatte mennä loppuun asti, jotta pääsemme yhteisymmärrykseen. Kiitoksia. Kiitoksia, rouva Vilmot. Uh, Kiitoksia, rouva Onkelix. Britannian Belgian puheenjohtajakauden ohjelma ja valmistautuminen marraskuun sopimuksiin. Voitteko vielä lähemmin kertoa kannastanne aivan erityisesti siihen, mikä tulee tähän kauppapöytäkirjaan. Mehän tiedämme, että että tupakan kulutus voi, siihen vaikuttaa verotuksella ja hinnoilla. Meillä, me tarvitsemme koordinoit, onko meillä koordinoitu Euroopan kanta? Tuetteko te sitä tällaista jäljitysjärjestelmää tupakkatuotteissa, internetin myynnissä ja, ja etämyynnissä, jossa yritetään oikeastaan kiertää verotusta? ja sama koskee myös alhaista verokantaa savukkeissa tietyissä valtioissa. Ajatteko tutustua tähän asiaan puheenjohtajakaudellanne? Ja toiseksi ja lopuksi olen pahoillani siitä, että Euroopan parlamentti ei voi puhua auktoriteetille tässä asiaa, koska meidän omat alumekaan ei ole vielä kunnossa esimerkiksi mekin, meilläkin kierretään tätä tupakointikieltoa siitä huolimatta, että tällaisia tupakkakoppeja on, on suunniteltu. Ehkä valiokunnan puheenjohtajakin voisi tutustua tähän, koska me emme saa vaarantaa henkilökunnan terveyttä, varsinkin äh, jäsenten äh, baarissa, mutta tämä kuuluu tämän valiokunnan asian, että me pystymme valvomaan ja ennaltaehkäisemään tupakointia. Je vous remercie. Kiitoksia. Rouva Delvaux. Euh, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minullakin olisi muutama kysymyksiä. Ensimmäinen äm, koskettelee tätä H1N1-epidemiaa ja sen hallintaa. Onko mahdollisuutta, että vastaisimme mahdolliseen uuteen epidemiaan ä, äh, yhteisöllisemmin? Ä, äh, on totta, että meillä on nykyään mahdollisuus tehdä yhteisiä eurooppalaisia rokotteiden ostoja, mutta tämä liittyy myöskin rokotteiden varastointikysymykseen, ja minä haluaisin tietää, mikä teidän mielipiteenne on näissä kahdessa asiassa. Sitten toinen kysymys, joka liittyy tähän rajat ylittäviin hoitoihin ja sitä käsittelevään direktiiviin. Komission Tarkoituksena oli tuoda selvyyttä ja potilaille enemmän turvallisuutta, mutta on totta, että tunnemme nyt, että tämä kompromissiteksti ei varsinaisesti vastaa kaikkiin näihin epäselvyyksiin, mitä lainsäädännön tasolla on. Eli minä haluaisin, että te vastaatte nyt EFSCON jäsenenä. Onko teidän tarkoitus saada tästä tekstistä sellainen, että se vastaa kaikkiin näihin äh, harmaisiin kohtiin lainsäädännössä. Ja sitten kun te puhutte syövästä, minä halusin puhua toisesta, erästä toisesta äh, vitsauksesta, joka on AIDS. Ja kun äh, tiedämme, että äh, tässä torjunta ja äh, varhainen havaitseminen on erittäin tärkeää, te keskustelitte toissijaisuusperiaatteesta, se on hyvin tärkeä asia myös, mutta Euroopan unioni voi inspiroida. Eli onko Belgian puheenjohtajuuskauden aikana tarkoitus äh, yllyttää maita koordinoimaan näitä töitä ja äm, hoiviruksen äm, testausta enemmän. Paljon kiitoksia, Frederik Chris. Äh, äh, kiitos rouva ministeri, kiitos. Anteeksi, kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos ministerit näistä kahdesta puheenvuorosta. Te esittelitte asiat ehkä hiukan yhteenvedomaisesti, mutta joskus se on tarpeellista. Haluaisin kiittää Roa Wilmottia hänen puheestaan. Hänen, hän ei päässyt puhumaan vielä tästä tupakka-asiasta, mutta tämä on tietenkin hyvin tärkeää. Nämä kysymykset, jotka hän mainitsi, ja minä haluaisin myöskin rohkaista äm, teitä. Me tulemme ää, äh, ähm, äänestämään ähm, me olemme äänestäneet eliluovutusten suhteen ja se oli erittäin tärkeä, tärkeä teksti. Ja tässä yhteistyö on hyvin tärkeä, siis tästä paketista ollaan nyt äänestetty, mutta se pitäisi saada toimeenpantua mahdollisimman nopeasti, sillä kaikki nämä kymmenet tuhannet eurooppalaiset potilaat, jotka odottavat, toivovat, että tämän tekstin toimeenpano tapahtuu hyvin ja haluaisin myös kiittää Rova Ryöliä. Olen kuullut näistä seminaareista, jotka tulivat järjestämään, ja konferensseista, jotka tulivat järjestämään. Ja kaksi seminaaria äh, tulee käsittelemään hyvin tärkeitä asioita äh, asiantuntijoiden riippumattomuutta, mikä on hyvin tärkeää, ja erityisesti äh, tämän epidemian käsittelyä, sen hyvää hallintaa tai huonoa hallintaa, joten haluaisin kiittää teitä näistä kaikista asioista, jotka te mainitsitte nämä kaikki asiat, joita me tulemme käsittelemään täällä. Käsittelemme hyvin tai vähemmän hyvin välillä. Ja haluaisin vielä lyhyesti kysyä erästä asiaa liittyen nanoteknologiaan. Tämä on myöskin rajat ylittävä aihe. Meillä on monia kompetensseja nanoteknologian alalla. Tärkeää se on tärkeä ala tieteellisesti ja rahoituksen suhteen. Ja me olemme äänestäneet monista direktiiveistä, jotka liittyvät nanoteknologiaan. Me olemme vaatineet kosmeettisia muutoksia, esimerkiksi nanoteknologian merkintää tuotteisiin, ja olemme puhuneet myöskin kloonatusta lehmistä tai kloonatusta elämistä yleensä. Tämä nanoaihe on hyvin tärkeä minä olen lukenut teidän puheenjohtajuuskautenne ohjelman hyvin tarkasti. Minusta vaikuttaa siltä, että tätä asiaa ei käsitellä siinä. Se ehkä tulee myöhemmin aikatauluun, mutta toivon, että sitä käsitellään hyvin koordinoitusti Unkarin kanssa. Ja minä haluaisin hiukan puhua siis näistä nanoaiheista. Ellei ole liian myöhäistä, olisi hyvä järjestää keskustelua siitä, että nämä GMO-tuotteet ovat tietynlaisen mustamaalauksen aiheena ja tämä ehkä koskettaa myöskin nanoaihetta. Sanoitte, että kyse on siitä, onko tiede aina totuus. Ja te, se, että nyt tämä keskustelu tulee myöskin kansalaisten piirin on minusta hyvin tärkeää. Nicolas Sarkozy on maininnut myöskin grönel laiden lakien yhteydessä tästä asiasta, ja me emme voi sivuuttaa sitä tässäkään. Kiitoksia. Uh, Gilles Parniot. Madame la vice-première ministre, euh, cher, cher ami, c'est avec beaucoup de plaisir que nous... Niin, puheenjohtaja, arvoisat ministerit, minulla on suuri ilo, että että voimme tavata teidät täällä tänään Euroopan parlamentissa jälleen kerran. Haluan esittää muutaman kysymyksen ja muutaman kommentin. Belgian puheenjohtajakausi, nämä tulevat kuusi kuukautta. Nyt on kysymys ennaltaehkäisypolitiikasta, syöpätaudeista. Meillä on myös oma mietintö, jota jossa äh, esittelijä oli Peter Lies, on hyväksytty tämä mietintö. Meille on hyvin tärkeää tässä yhteydessä, että Belgia puheenjohtajamaana äh, hyväksy, esittäisi direktiivin tästä äärimmäisen tärkeästä politiikan äh, lohkosta, jonka tavoitteena olisi harmonointi, ennaltaehkäisytoimien harmonointi ja torjuntatoimien harmonointi syöpätautia vastaan – Viime viikkoina parlamentissa on keskusteltu asiasta paljon. Kollega Lekash ja minä ja eräät muutkin kollegat olisivat kernaasti perustaneet tutkinta valiokunnan tai tutkintakomission, mutta, puhe, mutta kuitenkin tätä esitystä sitä vastustettiin, se ei mennyt läpi. Minä tietenkin alistun tähän enemmistön kantaan, mutta täytyy sanoa, että se ei ollut oikea ratkaisu, koska tässä on kysymys e, varovaisuusperiaatteesta. Silmällä pitää monia muitakin mahdollisia pandemioita, jotka saattavat tulla esiin lähivuosina. Myös ottaen huomioon tämän skandaalin, jonka me koimme täällä, joka alkoi alkoi epidemiana, mutta se oikeastaan ei näkynyt niin vahvasti kuin eräät muut, mutta olemme kokemaan näitä vastaisuudessakin. Ja seuraava kuuden kuukauden aikana Belgia puheenjohtajamaana joutuu ryhtymään vastaaviin toimiin, jotta voitaisiin estää se, että Euroopan suuri yleisö ensi vuonna tai tulevina vuosina ettei joutuisi kokemaan sitä samaa, mitä on jouduttu kokemaan. Joka tapauksessa me tarvitsemme vakavasti otettavia ennaltaehkäisytoimia, te puhuitte myös Alzheimer-taudeista, joka on varmastikin ehkä suurin ensi lähivuosien panttivanki. Tämä liittyy tietenkin äh, elinajan odotuksiin, mutta ei pelkästään siihen. Mehän näemme nämä, näitä sairastumisia kaikissa jäsenmaissa Euroopan unionissa. Siinä mielessä on korkea aika lähteä laatimaan ehdotuksia asiasta, jotta meidän toimemme tässä yhä tärkeimmässä äh, taudissa saadaan harmonoitua. Sitten vielä aivan nopeasti neljäs asia, äh, rajat ylittävät hoidot, joista olen puhunut useidenkin kollegojen kanssa. Tässähän nähdään, äh, tällaisilla raja-alueilla nähdään, että tämä rajat ylittävä toiminta on tärkeää, mutta se tapahtuu EUn sisällä – se tapahtuu lääke, lääketiede, turis, turismina, siinä esimerkiksi hammashoidossa näkee tällaisia tapauksia, ja siksi me tarvitsemmekin yhdenmukaistamispolitiikkaa tähän. Ja lopuksi palaisin vielä näihin jatkuviin keskusteluihin. Meidän työssämme kollega Fechner on mukana tässä keskustelussa, jossa yritetään löytää kompromisseja tähän direktiiviin joka koskee potilaiden informaatiota Euroopassa tai potilaiden saamaa informaatiota Euroopassa. Ja olisi hyvä, jos neuvostokin osallistuisi tähän keskusteluun. Teillä on nyt paljon kysymyksiä, rouvat ministerit. Haluaisin vain sanoa jotakin, mikä liittyy tähän ensinnäkin toisaalta H1N1-rokotteisiin ja toisaalta yleisemmällä tasolla asiantuntijuuteen. Nämä ovat hyvin usein toistuvia kysymyksiä nykyisin. Ja ne koskettelevat luottamusta, joka meillä voi olla asiantuntijoiden suhteen. Me täällä edustajina ja te varmasti ministerinä samoin elämme tämän. Tämä on hyvin voimakas aihe, joka herättää tunteita. Me, on selvää, että me emme voi luottaa, me emme ole luottavassa tilanteessa ennen kuin meillä on tietoa pöydällämme. Äh, olen antanut teille, rouvaministeri, äh, tietoja liittyen näihin keskusteluihin, joita on pidetty tieteen ja totuuden äh, suhteesta olemme hyvin paljon, tai tästä on hyvin paljon väitelty filosofiassa yleensäkin, mutta tähän liittyy siis luottamus hyvin vahvasti. On pyydetty ähm, tutkimuksia, joita ei ole pystytty järjestämään. Meidän täytyy saada tietää, kuka tekee mitä ja miksi ja kuinka, sillä kun seuraava epidemia puhkeaa, ähm, jos me saamme tietoja rokotteista. Meillä on hyvin vaikeaa tehdä päätöksiä, koska me emme luota enää mihinkään. Eli tämä on siis ensimmäinen asia, mikä liittyy nyt tähän H1N1-epidemiaan ja rokotteisiin. Ja sitten toinen asia, me varmasti kaikki, rouva ministeri, haluaisimme tietää, mikä on neuvoston kanta, mitä tulee komission ehdotukseen niin sanotusta kansallistamisesta, mitä tulee viljelyyn, siis tämä koskettaa nyt maanviljelystä, mitä tulee siis muutogeenisten organismien viljelyyn. Ja en tiedä, Rouva, haluatteko vielä? Ei, kiitoksia. Bon, merci euh, pour euh, vos inter... Kiitoksia teidän hyvin mielenkiintoisista puheenvuoroistanne. Meillä on hyvin paljon työtä yhdessä seuraavina viikkoina edessä. Rouva Grostet, tiedän kuinka paljon te olette sitoutunut tutkimukseen ja konsensukseen, mitä tulee rajat ylittäviin hoitoihin. Tämä ei ole helppo asia, se ei ole yksinkertaista, tiedän sen. Te varmasti tiedätte tämän myöskin. Minun kollegani ja minä itse haluamme olla avoimia, mitä tulee suhteeseen näihin, mitä tulee näihin hoitoihin pääsyihin ja siihen, että kaikilla kansalaisilla on pääsy hoitoihin. Mutta toisaalta me haluamme edelleen rahoittaa sellaista terveydenhuoltojärjestelmää, joka on korkealaatuinen, johon kaikilla on pääsy. Ja sitten te mainitsitte tämän ö, ähm, terveysturismin. Minulla on hyvin tarkkoja esimerkkejä olemassa tästä Belgiassa, ja tämä aiheuttaa todellakin ongelmia joillakin alueilla. Uskokaa, että minä haluan todellakin päästä tässä yksimielisyyteen nämä keskustelut ovat jo alkaneet ja minä tulen itse osallistumaan niihin henkilökohtaisesti. Minä haluan päästä yhteisymmärrykseen ja äh, te puhuitte ähm, ennakkolupien systemaattisesta järjestelmästä. Tämä äh, siis tarkoittaa sitä, että ei ole kysymyksessä mikään automaattinen ennakkolupien myöntäminen. Tämä riippuu monista asioista, kuten tiedätte, tämä riippuu tapauksesta ja kuluista. Ja tässä myös parlamentti on antanut tämän ennakko, ennakkolupaan liittyen mielipiteitään. Eli minä en todellakaan halua nyt pakottaa mitään poliittista yhteisymmärrystä on selkeä, selkeä ja te tiedätte, että minulla on oikeistolainen poliittinen tausta, mutta minä sanon nyt teille kaikille, että minä olen hyvin sitoutunut siihen, että pääsemme yhteisymmärrykseen. Mitä sitten tulee väärinnettyihin lääkkeisiin? Minä todellakin haluan päästä eteenpäin tässä asiassa. Minun on vaikea selittää nyt mielipidettäni. Niin on selvää, että jos me emme tee mitään tässä asiassa, olemme tehneet Olemme siis nähneet tämän jo, mitä tapahtuu, jos me emme tee mitään. Jos emme tee mitään lääkkeiden väärentämisen suhteen, erityisesti ö, estääksemme internetkauppaa, meidän kansalaistemme terveys tai elämä voi olla siinä pelissä. Eli meillä on moraalinen vastuu päästä tässä asiassa eteenpäin. Minä haluaisin sanoa, että Euroopan parlamentti on omaksunut vahvan mielipiteen, mitä tulee tähän Ähm, lääkekauppaan internetissä. Tämä on uusi asia ja hyvin tärkeä asia, ja komission ja neuvoston täytyy myöskin osallistua tähän työhön, mutta minä todellakin haluan, siis minä olen sitoutunut tähän työhön ja haluan äm, päästä siinä tulokseen. Ja sitten mitä tulee taas terveydenhoitohenkilökunnan pätevyyteen, minä sanon, että me tulemme järjestämään korkean tason konferenssin ensi syyskuussa liittyen tähän aiheeseen. Tulemme tekemään, tulemme tekemään töitä useiden ammattialojen edustajien kanssa ja nyt pohdinta työ on aloitettu jo. Ja minä haluan myöskin työsektorin edustajien kanssa tehdä tässä yhteistyötä, sillä tämä liittyy työsektoriin. Meillä on hyvin suuria perspektiivejä edessämme. Ja minä uskon, että tämän korkean tason konferenssin kautta me pystymme ehdottamaan uusia ajatuksia. Mitä tulee sitten tupakointiin? Meillä on kokouspuntaesteessä, mitä tulee tupakka sopimukseen. Me teemme komission kanssa yhteistyötä ja olen täysin samaa mieltä teidän mielipiteiden kanssa. Me pyrimme mahdollisimman paljon ottamaan huomioon nämä tärkeät kohdat yhteisessä mielipiteessä. Tämä hiukan ylittää nyt meidän kompetenssimme rajat, mutta se on harmi. Se on harmi, että näin on. Mitä sitten taas tulee äh, AIDSiin? Meillä on Viinissä konferenssi äh, konferenssi ensi viikolla ja me tulemme alleviivaamaan ennakkotestausta tai seulontaa ja sitten lääkkeiden tarvetta ja tulemme myöskin äh, luonnollisesti ensimmäinen joulukuuta maailmanlaajuisena AIDS-päivinä puhumaan tästä seulonnasta tai testauksesta. Haluaisin myöskin keskustella tästä toisesta asiasta, joka liittyy tähän siitä en tiedä, onko tästä puhuttu jo täällä, mutta haluaisin puhua verenluovutuksesta ja siitä kysymyksestä, joka liittyy homoseksuaalisuuden äh, homoseksuaalien oikeuteen luovuttaa verta. Ähm, eri jäsenmaissa tässä on erilaisia käytäntöjä. Ja toisaalta emme halua siis syrjiä ketään luonnollisestikaan. Nämä ovat hyvin vaikeita kysymyksiä. Ja minä tulen tiedustelemaan komissiolta tai pyytämään komissiota, että he tekevät jäsenmaiden kanssa yhteistyötä, jotta pääsisimme yhteisymmärryksen tässä asiassa. Sitten mitä tulee taas pandemiaan, josta monet ovat täällä puhuneet, minä itse kannatan mahdollisimman suurta läpinäkyvyyttä. Nyt en puhu enää ää, tässä neuvoston edustajana, vaan kerron, että olemme tai olen pyytänyt, että me järjestämme ei vain sisäisiä, mutta myöskin ulkoisia tarkastuksia, sillä mielestäni on hyvin tärkeää, että tässä tällä alalla päästään suureen läpinäkyvyyteen. Me olemme kärsineet äh, sirpaleet tämän aiheen suhteen, kun näin, miten meidän on täytynyt neuvotella lääkeyritysten kanssa. Tämä on, tämä on kauhea. Tässä on hyvin suuria taloudellisia seurauksia. Meille on, öö, me olemme joutuneet hyväksymään sellaisia taloudellisia seurauksia ja pykäliä, joita emme olisi ehkä joutuneet hyväksymään, jos tästä asiasta olisi neuvoteltu etukäteen. En halua nyt mennä tässä asiassa yhtään pidemmälle, kun on vapaa keskustelu. Mutta tässä on nyt kaksi mielipidettä. Ähm, Belgiassa esimerkiksi vain riskiryhmät haluttiin ähm, rokottaa ja toisissa maissa sitten koko väestö haluttiin rokottaa. Tämä on kysymys, jota voidaan käsitellä niin kuin halutaan, mutta nyt, vaikka siis tämä termi pandemia saattaa myöskin äh, aiheuttaa ongelmia, siitä on keskusteltu äh, meidän epävirallisessa kokouksessamme. Mutta muistatte nämä hetket, jotka olivat hyvin hektisiä ja kaikki ihmiset vain televisiossa puhuivat pandemista ja ihmiset etsivät internetissä tietoa, miten me voimme äh, saada terveydenhuolto henkilökunnan ja koko tämän asian hallinnan ja rokotteiden varastoiden ja eri lääkkeiden hallinnan. Tässä on hyvin paljon sellaisia asioita, mitä meidän pitäisi kehittää, jos me teemme yhteistyötä nyt maailman terveysjärjestön kanssa. Meillä on ollut kokous toinen heinäkuuta heidän kanssaan, niin siellä oli myöskin parlamentin edustaja läsnä, kun keskustelimme maailman terveysjärjestön edustajan kanssa. Komissari Dali sanoi, että toisaalta voisimme ehdottaa yhteistä foorumia – erityisesti mitä tulee rokotteiden tilaamiseen, mutta että hän halusi toisaalta keskustella eurooppalaisesta yhteishallinnasta, mitä tulee ähm, pandemiaan. Ja voimme keskustella tästä sen jälkeen, kun äh, maailman terveysjärjestö tulee antamaan oman raporttinsa äh, koskien mennyttä pandemiaa. Se tulee tapahtumaan tammikuussa ja sen jälkeen voimme keskustella tästä. Minä haluaisin sanoa, että kaikki tämä työ, jota eh, Espanjan puheenjohtajuuskauden aikana tehtiin, eh, koskien myöskin eh, elinten luovutusta, joka oli hyvin suuri ja tärkeä työ, ja olin hyvin tyytyväinen siitä. Ja nämä kaikki asiat on otettu huomioon ja myöskin nanoteknologia, jonka te mainitsitte tässä. Ja sitten mitä tulee tähän niin kutsuttuun novel foodiin, kun olemme keskustelleet näistä aiheista ähm, suljetussa kokouksessa, epävirallisessa kokouksessa, neuvoston jäsenet olivat avoimia, keskustelivat asiasta ja pääsimme eteenpäin. Ja he todellakin halusivat ähm, määritellä ähm, tiedot. Mutta voin sanoa teille, että lähes kaikki neuvoston jäsenet sanovat, että meidän täytyy varoa sitä, että ö, ähm, markkinat eivät pääse ö, mainostamaan sellaisella tilalla, tavalla, että se todellakin olisi sitten potilaiden intressien vastaista. Kiitoksia paljon rouva ministeri. Rouva Laruelle. Bon, Madame la, la Présidente, peut-être juste pour répondre à, à Madame Ehkäpä äh, tässä voidaan vastata siihen, mitä rouva Riis tiedusteli. On, tämä on tietysti aina vaikeaa kun haluaa yleiskuvan antaa asiasta, niin silloin yksityiskohtia jää pois. Me tiedämme, että nanoteknologia on arka aihe, eikä se tietenkään sinänsä ole huono teknologia, vaan, mutta se täytyy arvioida ja ajatellen elintarviketurvallisuutta täytyy taata se, että se on turvallista ja tästä syystä järjestämme konf- konferenssin komission kanssa nanoteknologiasta 24. marraskuuta. Ja tietenkin kaikki valiokunnan jäsenet ovat tervetulleita sinne. Lainsäädäntöä ajatellen on tutkittava, riittävätkö turvatoimet ja, ja myöskin toimeenpanoon herättää kysymyksiä ja kysymysvalvonnasta kaiken kaikkiaan. Näillä kolmella alalla haluamme tehdä johtopäätöksiä. Nämä ovat tärkeitä asioita. Ja sitten asiantuntijat. Te puhuitte tästä kokouksesta ja on tietysti selvää, että riippumatta huolimatta esiin otetusta aiheesta tarvitaan luottamussuhde päättäjien ja asiantuntijoiden kesken. Asiantuntijoiden tulee pystyä ilmaisemaan kantansa. Jos heitä rajoitetaan liikaa, niin silloin he tietysti pyrkivät varmistamaan äh, asemiaan ja näin äh, meidän täytyy katsoa tätä jännitettä lupamenettelyissä Belgiassa me, meillä on bioturvallisuuden neuvottelukunta, kunnon kysymys ö, luvista ja geenimuunnantujen organismien määrittelystä. Meillä, me luotamme tähän neuvottelukuntaan ja meillä on luottamussuhde siihen. Ja tällä tavalla tällä, tällaisesta luottamussuhteesta me puhumme, joka täytyy saada aikaiseksi. Geenimuunnelluista organismeista puheen ollen minä joudun äh, tuottamaan teille pettymyksen tämän iltapäivällä neuvoston äh, tuottama päätös. Äh, tässä oli kysymys luvista äh, GMOiden osalta. Siellä ei ollut kummallakaan kannalla äh, määrä enemmistöä ja äh, tämänhetkinen tilanne ei ole tietenkään järkevää päätöksentekoa ajatellen ja luvat eurooppalaisella tasolla ovat tässä kyseessä. Niitä on vielä vähän, mutta päätöksenteko ei tällä hetkellä ole hyvissä kantimissa, mitä viljelyyn tulee, niin komission täytyy tässä myöskin tarkastella tilannetta ja siellä on ehdotettu subsidiariteettiperiaatetta. Henkilökohtaiset mielipiteet tulee ottaa huomioon. Meillä on se vielä kesken Belgian hallituksessa. Tällä hetkellä ei ole subsidiariteettia tältä osin. Viljelyssä kuitenkin on lähdetty siihen, että Eurooppa on kieltänyt jäsenvaltioita kieltämään viljelyn, joudutaan menemään maan eteläosiin tai Itävaltaan tai muille alueille, niin nä, kun menee sinne, niin nähdään, että siellä on tiukat lait, joilla kielletään viljely ilman, että se sanotaan avoimesti. Minä kannatan niin pit- pitkälle menevää eurooppalaista maatalouspolitiikkaa kuin mahdollista. E, ei ole järkevää, että on 27 erilaista maatalouspolitiikkaa. Meidän tulee kuitenkin hyvin avoimesti todeta tilanne. Tällä hetkellä turvallisuus ei ole optimaalisesti hoidettu. Kiitoksia. Annan nyt puheenvuoron rouva Tamara Okerelle, ja kaksi minuuttia, jos tämä on mahdollista. Jos ei siis se ole mahdollista, niin puhukaa kauemmin. Se on lähes mahdotonta, se on vain mahdoton. Se, se on mahdollinen siitä, mitä minä aion sanoa GMOista. Terveydenhuoltosektorista aion sanoa jotakin, mutta ensinnäkin kiitän teitä, että Alzheimerissa ja dementiasta järjestetään eh, epävirallinen ministerineuvosto. Dementiahan on suuri uhka yhteiskunnallemme ja ja jäsenmaissa on tehty liian vähän sen eteen ja liian vähän rahaa on käytetty tämän eteen. Ja epävirallinen ministerineuvosto on hyvä asia, mutta valitettavasti siitä, valitettavasti siitä todennäköisesti ei tule mitään kovin paljon tuloksia itse asiasta, mitä te, mistä te puhuitte. Nämä väärännetyt lääkeaineet ja potilaiden informaatioista rajattu liittyvä terveydenhuolto. Väärännetyt lääkkeet, te mainitsitte neuvoston ja parlamentin, internetin valvonta, internetin sertifiointi, ja turvallisuusominaisuudet, ja sitten puhuitte te väittelytvästä terveydenhuollosta, jossa täytyy saada päästä ekvivalentteihin terveydenhuoltopalvelujen piiriin. piiriin. Ja sitten potilaiden informaatiota, siitä puhuitte myös. Linja kaikissa kolmessa lainsäädäntöhankkeessa on se, että taloudellinen intressi jäsenmaat ovat, pelkäävät kaikkia, kaikkia, että se tulee liian kalliiksi. Myös turvallisuuspiirteissä ja, ja internetin valvonnassa pelataan sen maksavan paljon rahaa. Niin ikään siellä pelätään, että terveydenhu- ja terveydenhuolto maksaa rahaa. Ja eh, odotan Belgialta puheenjohtajamaana, että te otatte jälleen nämä asiat esille ja asetatte sen keskustelujen keskiöön, mikä on mielekästä. Nimittäin se, että on täytyy puhua ihmisten eduista, jotka ovat myös osa sisämarkkinoita. Tämä on ihmisten etu täytyy asettaa etusijalle ja potilaiden. Sitten, sitten rajat ylittävä terveydenhuolto, sitä Krostet jo puhuikin, aion täydennä vain sitä. Tää, minä kannan sitä, että päästään ekvivalenttiin terveydenhuollon piiriin. Se on tärkeä näkökohta tässä, mutta ne jäsenmaat, jotka uskaltavat tämän sanoa ääneen, niin niiden pitää myös uskaltaa huolehtia siitä, että sitä saadaan Euroopan unionin tasolla ylipäätään. Tässä on valtavan, valtavan erilaisia huoltostandardeja ja järjestelmiä, jotka ovat häpeällisiäkin joita ei hyväksyttäisi silloin, niin olisi kolmannen maailman maita. Ja tämäkin on tärkeä osa tätä terveydenhuoltoa. Siksi meidän täytyy huolehtia siitä, että me sanomme, että me, meillä on, e, että eurooppalaisilla on oikeus vapaaseen lääkärivalintaan, ja oikeus valita terveydenhuollon palvelun laatu, riippumatta siitä, missä asuvat. Me olemme ensimmäisessä käsittelyssä sanoimme, että kyllä autorisaatio täytyy olla mahdollista, täytyy olla mahdollisuus jäsenvaltiolla tehdä, tehdä asia selvemmäksi, mutta pyytäisinkin teitä poistamaan tämän pelon tästä taloudellisesta taakasta, tai ainakin pikkusen oikaisemaan sitä. Parlamentti kyllä auttaa teitä tässä, ja varmasti voimme näissä väärennetyissä lääkeaineissa pystymme löytämään järkeviä ratkaisuja, kuten myös terveyden, rajat ylittävässä terveydenhuollossa, niin kuin potilaan informaatiossakin, jossa tunteet ovat edelleenkin korkealla. Kollega Felder on täällä, ta, ainakin näin hänen tulevan tänne, minä en tiedä, mutta toivottavasti tässäkin otetaan huomioon potilaiden edut, että jäsenmaat saadaan, jäsenmaat voivat hieman osoittaa sellaista rohkeutta, joka kuuluu niille palvelun tuottajiin vastuu, jotka kuuluvat, kuuluu niille palvelun tuottajina. Paljon kiitoksia. Antonia Pavlova. Thank you, Madam President. I'll try to do it very Kiitoksia. Yritän puhua nopeasti. Minulla on kaksi ja puoli kysymystä. Ensimmäinen kysymykseni koskee kroonisia tauteja. Mainitsitte tämän kiinnitette erityistä huomiota tähän omassa puheessanne ja prioriteeteissanne. Ja kysynkin, Aiotteko, keskittyä tiettyihin kroonisiin tauteihin ja niihin, joilla on merkittävä vaikutus talouteen ja sosiaaliseen puoleen? Ja tämän lisäksi meillä on myös paljon kansalaisia, joilla, joilla on äh, tukia, äh, tässä äh, puhutaan niin kuin miljoonien, miljoonien tappioista ja huomattavista poissaolopäivistä. Ja toinen kysymykseni on, että äh, äh, mielenterveysryhmän puolesta tämä on ollut sellainen asia, joka joita on, oli esillä Espanjan puheenjohtajakaudella. Aiotteko te kiinnittää erityistä huomiota tähän kun puhutaan itsemurhista, sanotaan niin kuin Belgian Flaamiosa, siellä on korkein itsemurha, itsemurha-aste EUn 27 jäsenmaan keskuudessa. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Peter Liisa. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minullakin on kolme asiaa. Rova Onkeliks, haluan tukea sitä, mitä ähm, Rouva Krostet ja Dagmar Beren sanoivat, että tässä on kolme asiaa otettava esille, joissa me Euroopan parlamenttina olemme hyväksyneet tarkistuksia, joita ei sitten eh, näkynyt enää yhteisessä kannassa ja pyydän ministeriä toimiin tässä asiassa. Eh, harvinaiset sairaudet, eh, potilaat, jotka sairastavat näitä, heillä on paljon suurempi kiinnostus rajat ylittävään hoitoon kuin muilla Tämä teidän tulisi ottaa parlamentilta mukaan. Ja sitten eettinen eh, eh, monimuotoisuus. Me olemme hyväksyneet sen kannan, että tämä direktiivi ei saa johtaa siihen, että, että maiden arvioita ehm, asetettaisiin eh, pois päiväjärjestyksestä. Me olemme hyväksyneet sen, että sairaalahoidossa voitaisiin silloin, kun hakea lupa silloin, kun potilas tällaisen hakee, niin häntä ei tulisi, hänelle ei tulisi säilyttää maksuja, vaan ne tulisi silloin viranomaiselta ähm, Äh, viranomaisen hyväksyä niin, että äh, kustannukset äh, hoidettaisiin myöskin, koska tämä lupa oli, on, on takuu siitä, että kustannukset hoidetaan. Ja sitten kolmas asia, väärännetyt lääkkeet. Me olemme ottaneet ähm, nämä uudelleen tuodut lääkkeet esille ja olemme tulleet siihen kantaan, että uudelleen tuot, EU-hun tuotuja lääkkeitä ei tule sotkea väärennettyihin lääkkeihin. Näitä tuotuja lääkkeitä tarvitaan edelleen kustannussyistä, mutta miksi meillä on näin erilainen tilanne lääkemarkkinoilla, erilaisia pakkauskokoja, erilaisia hintoja? jotka eivät noudata sosiaalisia kriteerejä, vaan ovat täysin sattumanvaraisesti näin syntyneet, niin haluaisitteko te meidän kanssa tukea ähm, ajatusta Euroopan ähm, lääke, lääkkeiden sisämarkkinoista ja tätä tähän voisitte antaa aloitteen. Sitten äh, elinluovutukset, me olemme ajaneet äh, tilanteen parannusta potilaiden kannalta, mutta meillä on myös pimeä puoli, eh, nimittäin elinkauppa. Ja Kiinasta eh, on, on, Kiina on syytetty tarkoituksellisista eh, tapoista elinten saamiseksi. Falun Gong on tämän syytöksen esittänyt ja olisitteko valmis Kiinasta eh, komission kanssa eh, käymään keskusteluja tässä kysymyksessä? Paljon kiitoksia, Edith Estrella. Kiitos paljon puheenjohtaja. Myös minä haluan esittää kysymykseni Rova Onkelikselle. Kiitän teitä siitä, että olette saapuneet paikalle ja tuosta alustuksesta myöskin. Minun sydämelläni on direktiivi rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Tässä yhteydessä on tarpeen välttää lääkintämatkailua. Tämän jo totesitte. Subsidiarit peri, subsidiariteettiperiaatetta tulee noudattaa ja terveydenhoitojärjestelmien tulee pysyä sellaisina, että ne pystytään rahoittamaan ja takaamaan hyvä laatu. Meillä on 27 jäsenmaassa erilaiset terveydenhoitojärjestelmät. Toiset perustuvat yleiseen vakuutusjärjestelmään toisissa maissa on ilmaisia yleispalveluita jotka perustuvat suunnitteluun ja julkisen tahon rahoitukseen. Tästä syystä herää kysymys eh, ennakkoluvista. Se helpottaisi suunnittelua ja rahoitusta yhteisymmärryksessä, joka on allekirjoitettu on tällaisista ennakkoluvista vain poikkeustapauksissa ollut kyse, kysymys, ja tämä aiheuttaa meille huolta, ja näin ollen kysynkin, mit, miten tulevaisuudessa eräiden jäsenmaiden terveydenhuollon laatu taataan. Ja sitten toinen kysymys, mit, mitkä on tilanne reumasairauksien kohdalla? On paljon reumasairauksia Euroopan väestössä ja sillä on taloudellisia seuraamuksia. Epäsuorasti ja suorasti syntyy suuria kustannuksia. Nämä ovat sairauksia, jotka johtavat siihen, että ihmiset usein ovat eh, kroonisesti sairaita, eivätkä enää pysty työhön kun näitä, nämä sairaudet todetaan varhaisessa vaiheessa ja annetaan asianmukaista hoitoa, niin silloin tilanteen pahennemista pystytään jarruttamaan. Ja kysynkin, että aikooko Belgian puheenjohtajuus ryhtyä aloitteisiin tällä saralla? Te mainitsitte, että Belgian puheenjohtajuus äh, Eh, della on, pitäisi olla aloite reumasairauksista ja siitä syystä halusin tietää, onko tämä aikoinaan ilmoitettu asia juuri se. Paljon kiitoksia, Christoph Filner. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin toteaisin, että olen todellakin Dagmar Rothberendinkin kannalla siinä, että ministerineuvosto ei saa antaa kustannustekijöiden olla syy siihen, että vähennetään potila- potilaiden saamaa tietoa, kun puhutaan sa- ja sairaanhoidostakin muualla Euroopassa. Mutta erityinen kysymys teille tästä paketista lääkeainepaketista, informaatiosta. Mehän tiedämme, että tämä on vaikea asia ja päästä sopimukseen asiasta ja alkuperäinen äh, se esityksessähän puuttuu oikeastaan tällainen perspektiivi. Ja sitten kun puhuisin kaikille kollegoille ja sanon, että, että Euroopan parlamentissa haetaan edellytyksiä rakentavaan yhteistyöhön. Meillä haemme yhteisiä kantoja ja meidän pitäisi tältä pohjalta laatia ehdotuksen. Ja toivonkin, että voisin saada toimia äh, Belgian, äh, Belgian kanssa puheenjohtajamaana tähän samaan suuntaan. Ja jos me jatkamme näiden asioiden niputtamisessa, minä en haluaisi, että tämä ehdotus haudataan ja odotetaan kymmenen vuotta sitten uuden ehdotuksen tuloa, sillä Euroopan, äh, eurooppalaiset potilaat tarvitsevat päivittäin tietoja. He etsivät niitä myös internetistä jopa lääkeaineista, mutta tätä ei ole valvottu ja se on, sitä ei ole säädelty tätä tietoa. Näin ollen ei ole olemassa mitään mahdollisuutta, mahdollisuutta saada laadukasta tietoa tätä kautta. Se huono juttu, jos tämä jatkuu tähän tyyliin. Olen iloinen siitä, että epävirallisessa neuvostossa on, haettu, on käyty rakentavaa keskustelua tästä ja toivonkin, että nyt saadaan konkreettisia esityksiä parlamentille. Me olemme valmiita kuulemaan tätä, jotta sitten pikaisesti nämä kysymykset voitaisiin saada äh, kuntoon. Me olemme kuitenkin pitkälti äh, yhtä mieltä siitä, meidän pitäisi, mehän haluamme rajoittaa mainontaa ja me haluamme suuremman roolin potilaille, mutta ainoa mitä me emme halua tässä parlamentissa on se, että, että tiedonsaantia rajattaisiin, jotta kustannukset pysyisivät alhaana, alhaalla. Ja niin kauan kun me olemme yhtä mieltä siitä, että informaatiota pitää toimittaa ja että mainontaa pitäisi estää, silloin me pääsemme eteenpäin, mutta tähän me tarvitsemme jotain konkreettista. Merci. Kiitoksia, rouva ministeri, jos haluatte vastata näihin moniin kysymyksiin. Kiitoksia. Merci. Äh. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä olen sitoutunut tekemään kaiken mahdollisen, jotta saisin teidän kanssa, kanssanne yhdessä aikaan ähm, yksimielisyyden koskien näitä rajat ylittäviä hoitoja, jotka ajattavat hyvin paljon, väittelyä kiinnostavat hyvin paljon ja niin edespäin. Onko tämä sitten helppoa? Tämä ei tule olemaan helppoa. Tiedän, et, niin, tiedän tämän asian. Tiedän, että te kiinnitätte tähän asiaan hyvin paljon huomiota. Kiinnitätte hyvin paljon huomiota potilaiden intresseihin. Ja tämä tulee olemaan meidän päämäärämme, luonnollisestikin, tämä on minulle selvää, mutta kaikissa jäsenmaissa on erilainen terveydenhuoltojärjestelmä. Ja eivät pelkästään nämä ku- kulukysymykset, mutta myöskin järjestelmien eroavaisuus aiheuttavat työtä. Te tiedätte, että me investoimme erittäin paljon varoja terveydenhuoltoon. Eräät sanovat jatkuvasti, että meidän pitäisi investoida vähemmän. Vuosittain prosenttia kasvua on budjetissa aina terveydenhuollon kohdalla, joten voitte kuvitella, että tämä on hyvin suuri asia. Tässä ei ole kysymys siitä, että me haluamme tehdä säästöjä. Me investoimme, jotta meillä olisi tehokas, laadukas järjestelmä. Me haluamme järjestelmä, joka on kaikille avoin, johon kaikilla on pääsy, joka on laadukas, ja että kuka tahansa, vaikka kuningasperhe tai kuka tahansa voi mennä sairaalaan ja saa aivan saman vastaanoton ja samat hoidot. Siis tämä on se periaate. Varmastikin on olemassa parempiakin järjestelmiä kuin belgialainen järjestelmä. Ja me yritämme välttää odottamista, jotka ovat haittana potilaille. Ja me haluamme avata tietenkin pääsyn kaikille eurooppalaisille potilaille. Me, meillä on tähän halu. Me emme halua estää asioita, mutta me haluamme tehdä sen niin, että se olisi potilaiden intressejen mukaista, mutta emme halua myöskään luoda sellaista järjestelmää, joka suosisi vain belgialaisia potilaita ja varmasti kaikki kollegat ovat samaa mieltä. Ja pääsemmekö me sitten yhteisymmärrykseen, tämä tulee olemaan hankalaa, mitä tulee näihin ennakkomaksulupiin ähm, ja ennakkomaksuihin. Tiedän, että nämä asiat eivät ole yksinkertaisia. Ne ovat jopa hyvin vaikeita eräille, äh, mutta nyt tällä hetkellä me pääsimme poliittiseen yhteisymmärrykseen kesäkuussa. Ja nyt todellakin meillä on halu työskennellä parlamentin kanssa ja päästä tässä yksimielisyyteen niin, että potilaat voisivat hyötyä siitä. Ja sanon, että tämä on todellakin minun ähm, tahtoni. Minä olen täysin tämän kannalla. Mitä sitten tulee ähm, siihen, että todellakin eräissä osissa maata me joudumme järjestämään hyvin kunnianhimoisia suunnitelmia. Se on eri asia, mutta me todellakin tulemme järjestämään konferensseja kroonisia sairauksia ja muita sairauksia käsitellä. Miten me sitten huomaamme Euroopan tasolla? Euroopan tasolla on selvää, että solidaarisuudella todellakin on merkitystä. Innovaatioihin innovaatioiden käyttö tai niihin pääsy on näille potilaille erittäin suuri kysymys. Meillä esimerkiksi on järjestelmä, joka korvaa lääkekuluja, mutta lääkeyritysten täytyy tehdä pyyntö, että jokainen lääke kuuluu tähän maksujärjestelmän piiriin. Ne on aina enemmän ja enemmän sellaisia lääkkeitä, jotka eivät kuulu tähän järjestelmään, jotka ovat niin kutsutusti orpoja. Eli meillä on ongelmia äm, toimia tässä potilaiden hyväksi. Eli tässä asiassa meidän täytyy edetä hyvin paljon eurooppalaisella tasolla, jotta voisimme luoda puitteet, mitä tulee lääkkeiden saatavuuteen. Ja meillä on aloitteita, jotka me tulemme tekemään koskien näitä äh, niin kutsuja orpoja tauteja ja kroonisia tauteja. Monet parlamentin jäsenet sanoivat, että tässä on ähm, taloudellinen aspekti, joka täytyy ottaa huomioon, tai sitten ähm, henkilöiden työaspekti, mutta me tulemme käsittelemään tätä asiaa nyt äh, näiden hoitojen hinnan ja näihin hoitoihin pääsyn näkökulmasta. Ja kuten sanoin, me tulemme järjestelmään, järjestämään tästä konferenssin lokakuussa. Ja mitä sitten tulee tiedonsaantiin? Te kysyitte, haluanko minua tai onko minulla tahtoa tiedämme, että on paljon ongelmia. Toisaalta on tietoa, toisaalta on mainoksia, meillä on vastuuta, julkinen sektori on vastuussa ja toisaalta yksityinen sektori vastuussa tietyistä asioista. Ja tämä on monimutkaista, mutta meidän täytyy edetä ja minä todellakin toivon, että etenemme. Eli mitä tulee tähän aiheeseen, se on yksi minun pääpäämääristäni. Eli tässä rouva puheenjohtaja ja hyvät kollegat, haluaisin melkein sanoa jokaisen kohdan eh, suhteen sen kaiken, mitä me tulemme tekemään, mutta en nyt voi tehdä niin. Olen kuitenkin tuntenut viimeisissä eh, kokouksissa, jotka käsittelivät eh, kansanterveyttä ja tätä lakipakettia, jota me tulemme käsittelemään, johon te viittasitte, että kaikilla on tahtoa edetä näissä asioissa – ja tämän valiokunnan sisällä ja parlamentissa. Eli voisin lopettaa tähän. Kiitoksia. Ministru. Paljon kiitoksia rouva ministeri tästä avoimuudesta. Rouva Röel, onko teillä kysymyksiä? Ei ole kysymyksiä. Minä jatkan siis esityslistalla. Elisa Alford. Kiitos puheenjohtaja. Olen mukana kroonisissa taudeissa, tai tässä asiassa, jonka jo kollega Paranova otti esille, olen, me olemme, teemme työtä ää, kroni, kronisten tautien liitossa, allianssissa, jossa on syöpäpotilaita, diabetespotilaita ja verisuonipotilaita. Olen diabetes-työryhmän puheenjohtaja tässä talossa – jossa on monista kaikista, lähes kaikista puolueryhmistä ihmisiä. Olen mielissäni siitä, että Belgia puheenjohtajakaudella aikoo puuttua kroonisiin tauteihin, tauteihin. Ja lokakuulle on vielä konferenssi, joka tuntuu olevan Strasbourgin viikko. Ja Belgia olisi varmasti halunnut, että me olisimme täällä se täysistuntoviikon aikana, mutta valitettavasti emme ole se on aika vaikea mepeille osallistua tähän. Mutta erityinen kysymykseni on, että syyskuussa 2011 on YK on korkean tason tapaaminen NCD-taudeista ja toukokuussa hyväksyttiin asiasta päätöslauselma ja se ei nyt ei varsinaisesti mikään erityisistunto, mutta sitä se käytännössä kuitenkin on. Minä, minun tietojeni mukaan, että on, että YK ilmeisesti nimeää kaksi jäsenvaltiota, kaksi YK-jäsenvaltiota valmistelemaan tuota sessiota. Olisi hieno, jos yksi niistä olisi EU jäsenvaltio. En tiedä, tiedättekö te asiasta mitään Oletteko tietoinen jostakin jonkinlaista suunnittelun alkamisesta tätä tapaamista silmällä pitää, koska mehän tietenkin haluaisimme koordinoidun EUn edustuksen tuohon konferen- tähän korkean tason tapaamiseen. Ja ihanteellista olisi se, että se olisi että EU-jäsenvaltio olisi yksi näistä valmistelevista maista. Silloin me saisimme näkemyksemme esiin riittävän ajoissa. Merci beaucoup, euh, Sarah. Paljon kiitoksia Sava. Oistrossi. Sì, grazie. Anch'io intervengo, signor. Kiitos paljon. Myös minä tahtoisin Euroopan turva, äh, terveydenhuollon perustoihin puuttua ja kustannukset ovat tietysti tärkeä kysymys tässä yhteydessä meidän täytyy kaikille eurooppalaisille kansalaisille hoitottaa ja jokainen maa tekee omat päätöksensä. Uudet elintarvikkeet, niiden suhteen olisin eh, halunnut tietää neuvoston kannasta tarkempaa. Se oli trilogissa ja siellä puhuttiin myöskin kloonattujen eläinten lihan käytön kiellosta ja niiden jälkeläisten lihan käytön kiellosta. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä parlamentilla on oikea kanta asiaan. Ja minä haluankin tietää teidän kantanne tässä tähän kysymykseen geenimuunneltujen organismien osalta olemme, sa, hyväksymme sen, mitä komission edustaja esitti, nimittäin jokaisen maan tulee itsenäisesti päättää, mitä tuotteita saadaan kasvattaa ja mitä ei. Mitä PK-yrityksiin tulee, niiden osalta haluaisin todeta, että mit, kysyä, miten te näiden kuuden kuukauden aikana haluatte käsitellä nuorisotyöttömyyden kysymystä, miten taataan nuorille työmahdollisuudet ja, ja, ja myöskin äh, VTOn ähm, oikeus eh, asettaa tulleja tuo maille, jo, joita tulee ulkomailta, joissa ei ole samat työehdot täytetty kuin Euroopassa. CO2 eh, pöytäkirjassa vaaditaan yrityksiä noudattamaan lakeja, mutta sitten toisaalta eh, unioniin tuodaan tuotteita, jotka on tuotettu kolmansissa maissa ala-arvoisissa olosuhteissa ja, ja näitä pyydetään tulleja. Minä haluan tietää, mikä on tähän kanta. Kiitoksia, Sergio Berlato. Colleghi, nel ringraziare i due ministri presenti per la loro presenza. Kiitokset, kiitokset äh, tästä kollegoille ja ministereille ja haluan kiittää Äh, myös ministeriötä siitä, että he esittelivät ohjelmansa kansalaisten äh, terveyteen vaikuttavat äh, oikeanlaiset tiedot ja on muistettava, että tieto joskus vääristyy, sitä on liikaa ja ajattelen tässä erityisesti juuri pandemiaa. Ja toivomme, että ministerit nyt toimisivat varovaisesti, koska jos nyt puhutaan pandemiasta H1N1, pandemiasta esimerkiksi ja laajamittaisesta epidemiasta, niin haluaisin, että nämä kaksi ministeriä tässä selvittäisivät, mikä tämä laajamittainen epidemia Euroopassa oikein oli laatuaan. Voidaanko todella osoittaa tieteellisesti, ähm, että tämä epidemia todella oli olemassa? Ja mitä mieltä sitten olette äh, useista kuoleman, kuolemantapauksista, jotka ovat liittyneet joihinkin toisiin epidemioihin, joita on ollut Euroopassa ja muualla sitten rokotus. Rokotus tuotetaan H1N yksi vaaran ollessa sellainen, että se kenties tarttuisi ihmisestä ihmiseen. Haluaisin kysyä ministereille, voivatko he vahvistaa, että on olemassa mahdollisuus, että että tämä virus voisi tarttua ihmisestä ihmiseen, ja jos näin ei ole, niin uskon, että silloin täytyy olla todella todella, todella kiinnittää huomiota tähän Euroopassa ilmenneeseen ilmiöön siihen, että että entistä enemmän on tullut lääkealalta laskuja ja näin ollen lääketeollisuus on hyötynyt valtavasti, se on tuottanut valtavasti äm, rokotetta, mutta sillä rokotteella ei sitten loppujen lopuksi ollut mitään tekemistä h 1 n viruksen kanssa. Mitä tulee sitten ennaltaehkäisemiseen, niin, ja parhaaseen hoitoon ja siihen, että investoidaan, jotta todella saataisiin oikeanlaista tietoa niin tietenkään kyse ei ole siitä, että että vain lähdetään tekemään aloitteita, alkoholia, tiettyjä elintarvikkeita tai tupakkaa vastaan, vaan mitkä ovat todelliset investoinnit, joilla voidaan näitä kolmea, kolmea osa-aluetta jollain lailla torjua. Ja tietysti myöskin muiden elintarvikkeiden väärinkäyttö voi johtaa johtaa jonkinlaisiin syöpiin, ähm, syöpätauteihin, joita ei äh, kunnolla, jos sitä ei kunnolla hoideta, niin ne johtavat todella vakaviin seurauksiin ihmisten terveydelle. Tässä kysymyksen ministerille haluan kiittää teitä siitä, että kuuntelitte minua. Kiitoksia, herra Berlattu. Anna Rosberg. Tack, formand. Tack. Asia ihan har et par Minulla on pari huomautusta huomiota tästä, näistä aiheista. Täällä on puhuttu yh, pot, eh, yhtenäisistä palveluista potilaille. Mikä sitten on liikkuvien potilaiden jatkuvan hoidon takaaminen, kun heidät leikataan toisessa maassa ja jatkohoito tapahtuu toisessa maassa. Tämä on eh, minua askarruttava aihe. Sitten kloonatut eläimet. Kuinka Belgian puheenjohtajuus näkee mahdollisuudet siihen, että päästään kompromissiin ylipäätään, kun parlamentti pitää niin tiukasti kiinni omasta päätöksestään. Nanoteknologia, miten Belgian puheenjohtajuus näkee tieteelliset näkökohdat ajatellen nanoteknologian vaikutusta meidän terveyteemme? yhä enemmän sivuvaikutuksia tulee ilmi, joita ei voida kontrolloida. Sitten vielä tupakkaan liittyvä ongelma, ei, ei tupakointi, vaan, vaan, vaan toisenlainen asia. En tiedä, onko tanskalaisilla ähm, ä, mahdollisuus tähän purutupakan käyttöön. Näin kollega Fjellnerin, kun hän häipyi täältä salista purtupakka toosansa kanssa. Se turvallisuusarviointi, miss, äh, hän ei saastuteta ympäristön ilmaa, kun sitä ei polteta eikä äh, Eh, haitallista paperia käytetä. Mikä on tilanne eh, purutupakan kohdalla? Eräät maat ovat sen kieltäneet. Ja sitten vielä kuluttajiin liittyvä asia. Aikooko Belgian puheenjohtajuus eh, ryhtyä ajamaan sitä, että saadaan oikeaa ja neutraalia kuluttajatietoa eikä tuottajien hallitsemaa tietoa? Kiitos. Je vous remercie. Kiitokset. Anna näistä kysymyksistä. Arvoisat mm, rova ministerit, ehkä aloitetaan rova Lahuelista. Haluan kiittää erityisesti mitä tulee GMOihin. Varmasti kaikki ovat panneet merkille herra Dallin suositukset parlamentissa ja neuvostossa myöskin tätä asiaa pohditaan. Meillä on heinäkuun lopussa kokous ja tarkoituksena on löytää kompromissin mahdollisuuksia eikä tietenkään unohtaa sitä, että viljelyn jälkeen on tietysti myöskin elintarvikkeita, tuotteita. Kyse ei ole siis pelkästään vain viljelemisestä, jota pitäisi valvoa, vaan ei voida sanoa, että selvän teki pesemme kätemme ja jäsenvaltiot saa tehdä mitä tahansa tahtovat. Ei se nyt näin helppoa ja yksinkertaista ole mielestäni. Mitä tulee sitten VTO, niin tässä haluaisin rauhoitella teitä. Maatalousneuvosto on hyvin säännöllisesti ottanut kantaa VTO-neuvotteluihin. Joka kerta olemme muistuttaneet neuvottelumandaatista, joka maatalouskomissaarille on annettu, eh, jossa on todettu, että Merkosuur kahdenvälisessä neuvottelussa ja vto neuvottelussa eh, maatalous on asia, jossa ei aina vain voida antamaan myönnytyksiä, vaan aina neuvostossa tämä asia on ollut esillä tällä tavalla, jos ajatellaan vaikkapa Lajonin mietintöä, niin kyllä tähän suuntaan juuri mennään. Ja tietystikin koko tämä koko problematiikka mielestämme on VTOssa ollut esillä, siis toisin sanoen, että voidaan samoilla normeilla verottaa EU-hun tulevia tuotteita, eikä vain pelkästään silloin, kun tämä liittyy kansanterveyteen. Tällä hetkellä me kaikki kaikki joudumme maksamaan valtavan suuren summan Yhdysvalloille, koska hormonilihan tuonti on kiellettyä ja voi sitten tämän yhteydessä ottaa huomioon myöskin kloratun kanan ongelman. Ja tässä neuvosto vastusti tämän tyyppisen tuotteen tuloa alueellemme, mutta VTOssa meidän täytyy myöskin saada tunnustetuksi omat erikoispiirteemme ja omat oikeutemme määrätä samantyyppisiä eläinten hyvinvoinnin kansanterveyden ympäristön sääntöjä ja äh, niiden tuotteiden osalla, jotka tulevat tänne Euroopan alueelle. Minun mielestäni tämä on todellakin täysin olennainen asia, jos nyt sit halutaan todella pitää kiinni äh, tuotteiden laadusta täällä meillä. Si, euh, Madame la Ministre, pour cet Kiitoksia rouva ministeri tästä sitoumuksesta, joka koskettaa meitä, eräitä meistä hyvin syvästi. Nyt teille puheenvuoro toisista kysymyksistä. Euh, mitä tulee tupakkaan markkinoilla? Minä puhun nyt sitä, mihin viittasitte. Me tulemme keskustelemaan tästä asiasta myöhemmin. Mutta miten sitten tulee äh, flunssaan? Meillä tulee olemaan ähm, korkean tason kokous. Ja me tulemme tekemään päätöksiä, jotka koskettavat valvontaa erityisesti, tai sitten päätöksiä, joiden suhteen neuvosto on päässyt yksimielisyyteen, eli meidän pitäisi edelleen investoida kansallisiin valvontakeskuksiin, epidemiologisiin ja virologisiin keskuksiin, ja että kriisin aikana meidän pitäisi olla äh, yksimielisiä siitä, että me, meidän täytyy tehdä päätöksiä, että näitä seurantakeskuksia kohtaan ei aseteta liian suuria äh, paineita. Sitten äh, konferenssissa keskittätiin myös näitä monia sektoreita koskettavia aiheita, esimerkiksi eurooppalaista lisäarvoa, jolla voisimme paikata tiedon puutteita koskien haavoittuvia aloja pandemian tapauksessa. Sitten tässä julkulausumassa oli myös monia ehdotuksia koskien erityisesti uusia medioita, uusia sosiaalisia medioita, sillä me tiedämme, että samaan aikaan näissä medioissa voidaan vaihtaa sekä erittäin hyvää tietoa että sitten täysiä huhuja. Eli tämä on ollut meidän keskustelumme ytimessä. Me pyrimme määrittelemään, tekemään uuden määrittelyn eurooppalaisen terveysviraston ja maailman terveysjärjestön välillä. Olemme, tai on alleviivattu sitä, että me tarvitsemme ehdottomasti seurantaa rokotuksen suhteen ja meidän täytyy käydä läpi ostoprosessit ja meidän täytyy tehdä yhteisiä päätöksiä ja meidän täytyy käsitellä myöskin terveydenhuoltoalan henkilöiden tilannetta. Eli tämä kokous on todellakin määritellyt sen tavan, jolla me olemme tehneet töitä viime kuukausien aikana. Ja me olemme voineet tehdä ehdotuksia, jotka ovat hyvin konkreettisia, joilla voidaan parantaa tilannetta. Mitä tulee teidän kysymykseenne, erityisesti koskien rokotusta ja rokotteita, me olemme ja meidän on täytynyt työskennellä ennakkovalmisteluperiaatteen mukaan. Kuka olisi voinut jäädä ja olla tekemättä mitään, kun tuli valtava tulva tietoja joka päivä yhä enemmän. Eli tämä on se, mitä meidän täytyy tulevaisuudessa ottaa huomioon. Minä henkilökohtaisesti voin sanoa, että ei ollut helppoa. Esimerkiksi me päätimme rokottaa vain yleislääkärien, äh, yleislääkärit ja riskiryhmät, ja me totesimme, että joka tapauksessa kuolleisuus laski hyvin paljon, mitä tuli näihin vuoden aika flunssien uhreihin. Eli tämä ei liittynyt vain H1N1-virukseen, mutta se vaikutti myös moniin vuoden aika flunssaa sairastaviin. Mutta minä haluan vielä toistaa, että me emme voi tulevaisuudessa hallita pandemiaa, jos sellainen tulee. Ja nyt täytyy miettiä, että onko tämä nyt ollut siis pandemia vai ei. Mutta me emme voi enää tulevaisuudessa tehdä samalla tavalla töitä kuin olemme tehneet menneisyydessä. Me tarvitsemme välineitä, joiden avulla voimme tehdä töitä. Tämä on kiireellistä. Ja nyt Belgian puheenjohtajuus on todellakin tarttunut härkää sarvista heti. Me tulimme, me olimme järjestäneet ensimmäinen ja toinen heinäkuuta jo kokouksen, epävirallisen kokouksen, niin me todellakin tartumme tähän asiaan hyvin reippaasti, koska me tiedämme, että meillä on paljon töitä. Mitä tulee sitten kroonisiin sairauksiin, kuten äsken korostin, meillä tulee olemaan ennakkokokous koskien kaikkia luuston ja lihaksiston sairauksia, näiden kroonisten sairausten kokouksen puitteissa. Ja tiedän, että tässä on erityisesti ongelmia, mitä tulee parlamentin jäsenten aikatauluun. Meidän täytyy tehdä suoraan töitä teidän kanssanne. Meidän täytyy löytää sellainen päivämäärä, jolloin me voisimme tarkastella teidän kanssanne meidän kokouksemme johtopäätöksiä ja sitten luoda eurooppalaisen suunnitelman koskien näitä kroonisia tauteita, todennäköisesti tämä tulee tapahtumaan marraskuussa. Sitten mitä tulee syöpään, olen puhunut siitä hyvin paljon ja voin sanoa, että neuvoston johtopäätöksissä puhutaan hyvin paljon syövän ehkäisystä. Tämä on yksi niitä asioita, joissa Euroopan unioni haluaa edetä kaikkein eniten. Ennaltaehkäisy, jos ajatellaan esimerkiksi tutkimusta, siinä ei ole mitään järkeä jos tätä ei tehdä so- solidaarisesti, me emme halua keksiä jo olemassa olevia asioita uudelleen. Mitä sitten tulee ei-tarttuviin tauteihin ja YK on muutama, vain muutama kuukausi sitten, se oli helmikuussa Genevessä, oli ensimmäinen työryhmän kokous ja me todellakin tulemme työskentelemään koordinoidusti Euroopan tasolla, jotta voisimme seurata YK aloitteita hyvin läheltä. Ne vaikuttavat hyvin mielenkiintoisilta. Rouva puheenjohtaja, tässä olivat nämä lisävastaukset, jotka halusin antaa. Hyvät kollegat, jos kysymyksiä ei ole enempää, niin haluaisin kiittää nimissänne todella vilpittömästi ja hyvin lämpimästi arvoisia ministereitä ja uskon, että voimme osoittaa heille suosiota käteen taputuksiin. Mitä tulee keskustelun laadukkuuteen ja vastausten laatuun, heidän suorapuheisuuteensa ja siihen, kuinka he täällä meille puhuivat, niin uskon, että tämä on ollut todella mielenkiintoista nähdä, kuinka Belgia puheenjohtajamaana nyt on sitoutunut näiden kuuden kuukauden aikana toimimaan. Ja ehdottaisin, että nyt pidämme pari minuutin tauon, koska komission ja sen DALI liittyy seuraamme kello 17.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 Mes chers collègues, si vous voulez bien prendre... Hyvät kollegat, jos haluatte istua alas. Me toivotamme nyt iltapäivällä suurella ilolla komissaari Dalin tervetulleeksi. Hän tulee puhumaan meille esi- ehdotuksesta, jonka komissio on tehnyt koskien. Aha, nyt puheenjohtaja saapuu, joten annan hänelle puheenvuoron. Vous Okay. So, liebe Kollegen. No niin, hyvät kollegit, voin jatkaa tästä, mihin kollegani lopetti. Tulin juuri ympäristöministerien epävirallisesta tapaamisesta Kentistä. Ja ministeri hän on kertonut meille tästäkin tapaamisesta. Nyt meillä on tällä vähän tervetuloa herra Dali, terveyskomissaari ja Euroopan komission jäsen ja herra Dali Odotamme jännityksellä siitä niitä päätöksiä, mitä komissio on tehnyt GMOista. Ja sen kummemmitta alkupuheita annan teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat äh, edustajat. Aikaisemmin tänä vuonna maaliskuussa 2010 sitouduin siihen, että aion esittää ennen kesätaukoa konkreettisen ehdotuksen siitä, mitä jäsenvaltioille annetaan vapaus päättää, äh, hyväksyvätkö ne vai eivätkö hyväksy GMO-viljelyt omalla maaperällään. Olen hyvilläni ollessani täällä tänään esitelläkseni henkilökohtaisesti tälle valiokunnalle sen toimenpidepaketin, jonka komissio hyväksyi vasta tänä aamuna kiinteä yhteistyö teidän kanssa, niin ympäristö, Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan jäsenten kanssa on tietenkin perustava perusta sille, että voidaan varmistaa, että meidän politiikkamme oikeasti heijastelee Euroopan kansalaisten toiveita ja tarpeita. Teille esitetyt ehdotukset koostuvat paketista, joka mahdollistaa kaksi asiaa. Joutuisen ja välittömästi sovellettavan ratkaisun, joka antaa vapauden tai liikkumavapauden jäsenvaltioille Äh, juridinen varmuus pitkällä aikavälillä, joka mahdollistaa sen, että äh, jäsenvaltiolla on, tietyt varmat pohjat, jolla soveltaa tätä liikkumavaraa. Äh, tämä uusi lähestymistapa GMO, niin kuin olen voinut selittää tätä jo viime viikkoina poliittisten ryhmien koordinaattoreille, laitetaan käytäntöön seuraavin toimin. Komissio esittää tiedonannon, jossa selvitetään tätä joustavampaa konseptia, uusi suositus rinnakkainolosta, joka korvaa vuoden 2003 annetun suosituksen tästä päästä lähtien. Yhteispäätösmenettelyn ehdotus, jolla korjata oikaistaan direktiivi 2001-18 niin sanottu direktiivi, niin sanottu viljelydirektiivi, joka antaa mahdollisuuden jäsenvaltiolle rajoittaa tai kieltää geemoiden viljelyn omalla alueellaan, joka sitten varmistaa oikeudellisen turvallisuuden tai oikeudellisen varmuuden ja tämä paketti tarkoittaa käytännössä sitä, että ensinnäkin tässä linjataan se puheenjohtaja Baroson poliittiset suuntavat nykyiselle komissiolle toisekseen 13 jäsenmaan pyyntö ympäristöneuvostolle kesäkuussa 2009 yhdistää EUn tieteeseen perustuvan luvanantomenettelyn mahdollisuuteen jäsenvaltioille päättää GMO-viljelystä oma, muilta muilla perusteilla kuin tieteellisin perustein. Ensimmäinen välitön vaihe on komissio tunnustaa sen, että jäsenvaltiot tarvitsevat enemmän joustavuutta harkitakseen paikallisia, alueellisia ja kansallisia olosuhteita silloin, kun kehitetään rinnakkainolotoimia. Tämä näkyy tässä uudessa rinnakkainolo suosituksessa. Meidän ehdotuksemme antaa tällaista joustavuutta, joka tunnustaa sen, että rinnakkainilla toimet, joita jäsenvaltiot harjoittavat, voivat tähdätä siihen, että saadaan alhaisempi kynnys tämän GMO-aineiden läsnäoloon kuin tämä nykyään sovellettava 0,9 prosentin taso. Kansalliset toimet, niiden täytyy olla suhteessa haluttuihin tavoitteisiin, nimittäin siihen, että suojataan tavanomaisen ja luomuviljelijöiden erityisiä tarpeita tietyillä alueilla tai tietyissä maissa. Toinen vaihe on sellainen, että annetaan suurpiirteistä liikkumavara jäsenvaltioille päättää GMO-viljelystä. Tämä merkitsee käytännössä lainsäädännön, muutosta lainsäädännössä. Tämä on siis niin kuin juridisin tapa antaa jäsenvaltioille sanavaltaa GMO-viljelyssä sel, niiltä pohjalta, jotka eivät perustu pelkästään tieteelliseen arviointiin terveys- ja ympäristöriskeistä. Uskon, että tällainen yhden artiklan lisääminen GMO-direktiiviin viljelystä on, on osa tätä sitoumusta. Komissio on ollut huolellinen kehittäessä tätä pakettia avoimella ja läpinäkyvällä tavalla. Me olemme tavanneet kaikki keskeiset sidosryhmät tässä valmisteluvaiheessa mukaan lukien parlamentin jäsenet ja jäsenvaltioiden valtuuskunnan. Tämä uusi GMO-viljelypolitiikka on tähän mennessä tuottanut laajalti myönteistä palautetta. Mutta niin kuin mikä tahansa iso, tärkeämpi muutos, se on nostanut esiin myös eräitä kysymyksmerkkejä haluan tehdä selväksi, että minulla on tarkoitus jatkaa työskentelyä kehittääkseni EUn tieteeseen perustavaa GMO-luvanantomenettelyä. Tämä sisältää toimia, jotka koskevat äh, ympäristöriskiarvioinnin vahvistusta ja meidän vaatimuksiamme äh, valvoa hyväksyttyjä viljelajeja. Tämän lisäksi me julkistamme raportimme sosiaalitaloudellisista vaikutuksista tekijöistä vuonna 2010 viimeisellä neljänneksellä, niin kuin Elvi-neuvosto esitti vuonna 2008. Me aiomme jatkaa arviointiamme äh, viljelydirektiivistä ja elintarvike- ja rehuasetuksesta. Me olemme sitoutuneet raportoimaan raportoimaan äh, äh, direktiivin velvoitteista niin kuin se on mainittu artiklassa 26a ja uudessa 26b-artiklassa. Haluan painottaa niin ikään, että ei tässä ole mitään lehmänkauppoja tekeillä ei, äh, ei ole tarkoitus nopeuttaa tai heikentää niitä vaatimuksia lainsäädäntöön, josta sovittiin parlamentin ja neuvoston kesken vuonna 2003. Konkreettisia parannuksia vaikeaan päätöksentekoprosessiin on, tarvitaan ehdottomasti. Parlamentti, neuvosto ja komissio, niiden täytyy olla yhteistyössä, jotta rakennettaisiin siltoja eri näkökantojen välillä. Uusi GMO-viljelykonsepti on sopusoinnussa todellisuuden kanssa. todellisuus, joka valitsee jäsenvaltioissa, jotka harrastavat jo tässä vaiheessa GMO-viljelyä, ja tämä tukeutuu myös läheisyys- ja suhteellisuusperiaatteisiin. Tämä ratkaisu, joka nyt on pöydällä, on tasapainoinen ratkaisu läheisyysperiaatteen ja nykyisten, nykyisten puitteiden välillä. Toivonkin, että voitte suostua tähän siihen siihen, että tämä kollegion uusi lähestymistapa on oikea, tärkeä askel oikeaan suuntaan. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, olen antanut teille lyhyen yleiskuvan ja muutamia ajatuksia näistä keskeisistä asioista. Nyt odotankin kernaasti keskustelu, jossa voi vastata vanhoisiin kysymyksiin ja tässä yhteydessä annan teidän valiokuntanne puheenjohtajalle tämän ehdotuskokoelman, jonka komission kollegio hyväksyi tänään. Ja, vielen Dank, äh, Herr Kommissar John Kiitos komission jäsen Dalli näistä tiedoista, komission päätöksistä. Mehän olimme valtuuskunnan kanssa valiokunnasta ähm, ähm, virastospuheilla ja puhuimme hyvin tiiviisti GMOsta ja myös muista aiheista ja siitä, miten tieteelliset tutkimukset äh, syntyvät ja miten tilanne, terveyttä ja terveysvaaroja ja ympäristöä analysoidaan ja te totesitte, että teidän ehdotuksenne on saanut paljon hyväksyntää, mutta myös kysymyksiä ja nyt täällä ympäristövaliokunnassa ryhdymme kysymyksiin. Pahun Richard Sebat ensimmäisenä. Kiitos herra puheenjohtaja. Haluan John Dalia kiittää siitä, että hän on täyttänyt lupauksensa ja tuonut tämän esityksen, joka on nyt saatu pöydälle, ja haluan alleviivata sitä, mitä hän totesi, että jäsenvaltiot ovat kriittisiä eh, GMOta kohtaan, ja nyt ne voivat eh, kulkea omaa tietään komission luvalla ja, ja, ja eh, myös viljelyä on mahdollista. Ja tässä alviivaan sitä, että mahdollisuus on nyt tämän esityksen pohjalta siihen, että on ähm, rinnakkaisviljelyä, äh, ähm, GMO ja, ja, ja niistä vapaata. Ja tässä on kuitenkin muutamia käsitteitä jäljellä, jotka vaativat vielä selvitystä. Ensinnäkin haluan äh, tietää, että tämänhetkinen menettely, komission jäsen totesi, niin siinä ei vesitetä kriteereitä, vaan käytetään samoja tiukkoja kriteereitä, vaikka GMOta sallittaisiin. Tässä ei siis ei nopeuteta lupamenettelyä eikä vesitetä sitä. Ja sitten toinen asia koskien valvontaa ja läpinäkyvyyttä. Aikooko komissio tässä ryhtyä lisäponnisteluihin, jotta nämä luvan saaneet kasvien viljelyä seurataan valvotaan. Ja sitten kolmas, tehdäänkö näitä tietoja julkisesti saataviksi niin, että yleisö voi seurata tilanteen kehitystä. Ja sitten vielä kysymys koskien sitä, ja komission sen toisen esille, tässä nämä proposed measures, mitä komissio konkreettisesti tällä käsitteellä ymmärtää, proposed measures, eh, coexistence, siis yht, rinnakkain viljely, onko tässä kysymys eh, peitellystä käytännössä pakottaa jäsenvaltiot hyväksymään geenimuunnellut organismit. Danke, Richard Kiitoksia. Sitten Rod Berend. Kiitos pu- puheenjohtaja, komissaari. Kiitoksia tästä. Olemme arvostamme sitä, että tulitte tämän, tänä päivänä esittelemme tätä tänään hyväksyttyä pakettia. Minulla on pari huomioita. Minusta tämä on hyvä ajatus, että uusi ehdotus on sopu, sopusoinnussa realiteettien kanssa. Tällä hetkellä meillä on eurooppalainen luvanantomenettely ja meillä on jäsenvaltioita, jotka haluavat kieltää tai kieltävätkin jo tämän viljelyn Meillä on ollut moratorio, joka käytännössä ei ollut moratorio oikeastaan, vaan jäsenvaltiot vaan toimivat niin kuin toimivat. Nyt lähestymme sitä järjestelmää, missä olemme, että meillä on sosiaalitaloudellista, sosiaalitaloudellista hyväksyntää Euroopan unionissa, toiset taas eivät hyväksy. Ensimmäinen palanen, tehän esittelitte tässä tämän ehdotuksen, että tämä on, rakenne on terve ja tietyltä osin voisimme eh, tehdä tästä vähän toisinkinlaisen täällä, niin kuin herra Seiper mainitsi niin Euroopan luvanantomenettely. Te mainitsitte, että luvanantomenettely, meidän pitäisi parantaa sitä, voin vain painottaa sitä, mutta puheenjohtajahan viittasi käyntiin Parmassa, Euroopan äh, elintarviketurvallisuusvirastossa uskon, että EFSA tietää itsekin, että, että niiden luvanantovalmistelu GMOille ei ole riittävällä tasolla tällä hetkellä. Ja kun olen nähnyt, että EFSA ei oikein tiedä, mitä me tarkoitamme silloin, kun me puhumme varovaisuusperiaatteista. Me tiedämme, että tässä on vielä matkaa kuljettavana. Ja herra Paal, joka tietää myös että sen, että EFSA on, EFSAn täytyy kohentaa toimia. He siellä yritetään, mutta varsinkin GMO-sektorilla siellä ollaan riitt- kovin kaukana riittävän hyvästä ja luottamuksen saavuttamisesta niin, että ihmiset uskovat, että siellä tehdään paremmin. Tietenkin voidaan tietenkin sanoa diplomaattisemmin, tehdään, täytteiden täyttää olla diplomaattisemmin, meidän täytyy, meidän täytyy olla tehostaa tätä että minä voin puhua suoraan Suomea ja sanoa, että siellä ei ole riittävän pitkällä. Ja en, en nyt kutsu tätä lähesperiaatteeksi, vaan että jäsenvaltiot voivat äh, seurata niitä äh, linjaa, joita kansalaiset haluavat. Mutta sitten tarvitaan kaksi pilaria äh, järjestelmän saamiseksi kasaan. Yhtäältä se, että saadaan tätä, tämä lainsäädäntö toimeen, ja se on selvä juttu, mutta sitten tarvitaan tätä rinnakkainoloa, rinnakkainviljelyä, niin kuin Sieber puhuikin tästä, minä olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy Euroopan unionissa saada äh, tällaisia äh, pakollisia äh, sääntöjä tästä etäisyydestä rinnakkain olevia varten teillä on luvanantomenettely, joka on hyvä, ja sitten teillä on mahdollisuus jäsenvaltiolle ma- ma- sallia tätä viljelyä kyllä tai ei, jos näin tehdään, niin siellä on, on täytyy saada toimenpiteitä, jotka liittyvät myös siihen etäisyyteen GMO-kasvien muiden välillä ja jotka ovat pakollisia niille maille, kuten Belgia ja Ranska tai, tai Itävalta ja Saksa, Itävalta ja Italia, jossa ollaan sellaisilla alueilla, jossa saattaa joutua sellaiseen tilanteeseen, että toisen jäsenvaltion viljelykäytäntö vaikuttaa omaan maahan. Jos on tällainen järjestelmä, niin kuin kuvaisi ja johon Seberkin viittasi, niin minusta tämä on hyvä tapa eteenpäin, mutta edelleenkin meillä on matkaa kuljettavana ja se alkaa siitä, että saadaan luotettava ja turvallinen luvanantomenettely. Thanks, Corinne Lepage. Merci, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvoisa komission jäsen siitä, että tulitte jo tänään tänne kanssamme keskustelemaan minä liityn siihen, mitä Dagmar Rothbeiden sanoi. Se, että jäsenvaltiot kieltävät GMO on hyvä ehdotus, mutta tässä epäilen hiukan tätä oikeusperustaa tämän toteuttamiseksi, koska vaikka vaikka en ole ihan varma siitä, että meillä olisi nyt tässä ihan vihoviimeinen ehdotus edessämme, mutta jos tätä kieltoa ei voida tehdä rinnakkaiselon eikä ympäristö eikä kansanterveyden syistä, niin mikä sitten on oikeusperusta? Ja tämä on todella hauraus, hauras ää, tämä ehdotus ja sen takia meidän täytyy olla hyvin tarkkaavaisia, kuinka taataan oikeusvarmuus neljä jäsenvaltioille, jotka tämän päätöksen tekevät. Toinen seikka huolenaihe, joka liittyy näihin uusiin suuntaviivoihin, jotka liittyvät tähän uuteen menettelytapaan. Mm, puheenjohtaja Lainen ja Rod Berend ovat tässä viitanneet hyvin mielenkiintoiseen vierailuun EFSAan. Meillä oli mielenkiintoisia keskusteluja, ovat hyvin suoria ähm, EFSAn edustajien kanssa. Ja äh, me sanoimme, mitä ajattelemme tietyistä äh, asioista ja tavoista, joilla EFSAn asiantuntijuutta GMOiden suhteen on toteutettu tiettyjä neutraliteettikysymyksiä ja tieteellisten artikkeleiden lainauksia liittyy tähän. Ja tässä komission ja sen aivan oikein muistutti siitä, että asiantuntijoiden täytyy olla täysin riippumattomia. Olen hyvin iloinen siitä, mitä EFSAn EFSA-johtaja on sanonut, että hän on ihan samaa mieltä ja näin ollen mielestäni me teemme nyt työtä asiantuntijoiden pohjalta ja meidän täytyy nyt miettiä niitä päätöksiä, joita joulukuussa 2008 neuvosto tekee, joita ei vielä laitettu toimeen, mitä tulee intressiristiriitoihin ja me tarvitsemme todella paljon pakottavampaa ja monitieteellisempää asiantuntijuutta kaiken kaikkiaan. Tässä kuuntelin hyvin tarkkavaisesti tätä, mutta ehkäpä erehdyin, mutta mielestäni tässä nyt oli puhetta asiantuntijuudesta, mitä tulee riskeihin ja ympäristökysymyksiin. Minusta vielä tärkeämpää ovat terveysriskit. Ja minua huolestuttaa, kuinka on lähdetty lieventämään näiden uusien suuntaviivojen kautta näitä useiden tutkimusten tuloksia. Esimerkiksi on otettava 80 90 päivää ennen kuin nähdään, onko vaikutuksia terveyttä vai ei. Ja mielestäni tämä nyt 30 päivää kolmesta kuukaudesta. Tämä on hyvin lyhyt aika, ja erityisesti kun ajatellaan kroonisia sairauksia, koska emme tiedä tässä riittävästi, ja mielestäni tässä vielä on paljon vastuuta kannettavana. Meitä on hyvin paljon täällä, jotka toivovat, että tutkimusta GMOiden osalta tehtäisiin lisää. Se on tarpeellista, mutta se ei pelkästään äh, voida keskittyä niiden kehittymisen tutkimiseen, vaan myöskin siihen, kuinka ne vaikuttavat terveyteen ja ympäristöön, ja mielestäni tämä on hyvin tärkeää tärkeä asia. Sitten ihan viimeinen kohta, arvoisa komission jäsen, liittyy ähm, äh, kasvistoon ja eläimistöön. Ja kun olette jo täällä nyt käyneet ja olette viitanneet tähän asiaan, niin EFSA on monta kertaa arvioinut äh, tämän tuotteen turvallisuutta. Ja kyse on siis tuotteesta Lamflora, Ja äh, meille on sanottu, että tässä on tiettyjä tuotteita, jotakin piirteitä, joita täytyy varvoa vielä lisää, ja meistä kuitenkin olisi parempi, että tämän tuotteen kysymys on ilmeisesti kasvista, jonka äh, viljelyä pitäisi jollain lailla säädellä, ja nyt emme ole saaneet riittävästi tietoa tästä, ja äh, EFSAn johtaja on tästä myöskin puhunut. Toivoisimme, että että äh, tämä asia äh, selvitettäisiin ja, äh, ja että EFSAhan itse on antanut hyvin varauksellisen lausuman tästä asiasta ja sen takia olisi hyvä, että tämä todella selvitettäisiin tämä asia. Kiitos Satu puheenvuoro. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös komissaaria tulosta, sitä, että hän tuli tänne keskustelemaan kanssa. Niin kuitenkin minun täytyy aloittaa kertomalla, että olen pettynyt. Ja yksi syystä siihen on se, että komissaari Dalli, te keskustelitte tästä asiasta myös muutaman viikko sitten koordina- poliittisten ryhmien koordinaattorien kanssa täällä ympäristövaliokunnassa Tuossa keskustelussa me keskustelimme niistä perusteista, joita jäsenvaltiot voivat käyttää silloin, kun ne kieltä eväävät kokonaan tai osittain GMO-viljelyn omissa maissaan, koska oli sellainen luonnos, joka sanottiin, että komissio suunnittelisi olla antamatta jäsenvaltioille oikeutta käyttää terveys- ja ympäristökriteerejä perusteina tälle ylkäämispäätökselle GMO-viljelyn suuntaan. Ja te sanoitte, että te ehdotatte maksimaalista äh, joustavuutta jäsenvaltioille. Ja nyt tässä komission ehdotuksessa, joka julkistettiin tänään, siellä on edelleenkin terveys- äh, ja ympäristö tekijät suljetaan pois perusteiden joukosta, joilla perusteella jäsenvaltiot voivat sitten päättää rajoituksista tai kiellosta GMO-viljelyn suhteen omilla, omalla maaperällään. No miksi te puhutte joustavuudesta, kun kuitenkin te suljette pois merkittäviä, siis huomattavia syitä jäsenvaltioille – evätä GMO-viljely. Ja toinen asia, niin kuten mainitsitte, ympäristöministerit jo vuonna 2008 vaativat parempaa riskiarviointia. Ja te mainitsitte tämän tänäänkin, mutta ympäristöministerit pyysivätkin parempaa riskiarviointia jo kaksi, lähes kaksi vuotta sitten mukaan lukien pitkän aikavälin vaikutus tekijät mukaan lukien muutosten va- vaikutus silloin, kun puhutaan tuholaismyrkkyjen käytöstä ja sellaista kasvilajeista, jotka ovat immuuneja näille, näille torjunta-aineille tai jos ja näitä arvioidaan niin sitten sam, samojen pestisiidien kanssa – ja tällä on tarkoitus varmistaa, että riskiarviointimateriaali on käytössä myös riippumattomille tutkijoille, ei pelkästään biotekniikkayhtiöille, jotka haluavat näitä lupia. No miksi te ette aloittanut ensin panemalla täytäntöön tätä parempaa riskiarviointia, joita, jota ympäristöministerit pyysivät jo pitkän aikaa sitten, niin miksi te aloititte sellaisella toimella, joka, niin kuin me kaikki tiedämme, avoi, se käytännössä avaa, avaa tota, oven ää, kaikille mahdollisille GMO-viljelylle. Sitten Marisa Matias. Sitten Marisa presidente, Kiitos puheenjohtaja kiitos komission jäsenelle. On paljon kysymyksiä, jotka haluan esittää. Kollegat ovat ne jo vieneet ja minä uskon, että on kuitenkin eh, hyvä tässä alleviivata yhtä ja toista seikkaa. Minä olen sitä mieltä, että meidän tulisi miettiä, pitäisikö olla poikkeuksia viljelyille kasveille, ja tässä tulisi vielä sääntelyä lisätä. On tärkeää, että saavuitte tänään tänne päivänä, jona komission esitys on julkaistu. Minä tahtoisin viitata kysymyksiin, jotka jo tulivat esille takuut kansalaisille eivät mielestäni ole riittäviä. Tämä on oleellinen ulottuvuus näissä kysymyksissä. Miksi näin ei ole, ja kol- enkä tässä toista sitä, mitä kollegat jo sanoivat. Sitten pe- oikeusperustan kestävyys niin, että jäsenmaat pystyvät kieltäytymään viljelyn geenimuunneltujen organismien viljelyyn. Tämä ei mielestäni ole kovin selkeästi komission tiedonannossa esitetty. Mutta kuten sanottua, komis... täällä kollegat tähän jo viittasivatkin. Sitten on vielä toinen asia. Me tiedämme kaikki, että komission päätökset ovat ovella ja tämä edellyttää uusia oikeussäädöksiä geenimuunnelluista kasveista, mutta haluaisin tässä tietää, miksi tämä nyt tuli näin kiireelliseksi sallia amflora, vaikka me kaikki olemme odottamassa näitä uusia oikeussääntöjä. Minulle tämä ei oikein selvinnyt, miksi tässä Amflora-kysymyksessä painettiin kaasua, vaikka uudet säädökset ovat tulossa. Tämän haluaisin teiltä vielä kerran kuulla komission jäsen Dali, mitä syitä tähän on ollut. Ja ehkä te voitte me, meitä myös rauhoittaa näissä asioissa. Kiitos. Tämä oli ensimmäinen eh, ryhmien koordinaattorien kysymyskierros. Komission jäsen, olkaa hyvä. Well, thank you very much. I'll try to be... No, kiitos. Yritän olla lyhyt sanoinen ja yritän vastata kaikkiin kysymyksiin tai näihin asioihin, joita tässä kosketeltiin ensinnäkin. Tämä menettely, voi vakuuttaa, että menettelyä ei vesitetä, joka johtaisi, jossa on kyse luvanantomenettelyssä, niin menettely on määritelty, jos se, mitä olen sanonut nyt julkisuudessa, joka on myös eräät jäsenetkin jo totesivat, että se, mitä tarvitaan, on se, että voimistetaan, tehostetaan tätä GMO-luonantoprosessia, että, että sitä prosessia vahvistetaan. Me teemme työtä neuvoston pyynnöstä ja me pyrimme vahvistamaan näitä ympäristövaikutusnäkökohtia tässä luvanantomenettelyssä. Viipeitä on ollut, se pitää paikkansa, Siinä on moni, siihen on moniakin syitä, mutta nyt me odottelemme tämän vuoden loppua, jolloin nämä raportit tästä ympäristövaikutusarvioinnista – GMO-luvan antomenettelyyn eh, ja myös sosiotaloudellisia vaikutuksia. Näitä raportointeja odotamme eh, luvan antomenettelyn puitteissa. Myös, tämä koskee myös komission sankopääosastolle. Eh, tämän lisäksi me aiemme, käytämme myös riippumattomia selvityksiä GMO-prosessissa niin, että me tarkastelemme kokonaisuutta tämä tarkastelemme tätä asiaa kokonaisvaltaisesti ja mihin se on menossa tämä prosessi ja olemmekin tässä kriittisiä. Toivomme, että tässä, että ehkä vuoden 2011 puolivälissä ilmeisesti pystymme arvioimaan tilannetta. Ehkä me näemme sitten, että mitä, mitä tarvitaan sen jälkeen. Ehkäpä muutoksiakin tarvitaan. Mutta silloin käydään laajempi keskustelu GMOista, jota tietenkin tarvitaankin. Sitä, se, mitä tarvitaan, että meillä on rationaalisuutta keskustelussa on GMO-kasveista voitte olla vakuuttuneita siitä, että me emme suinkaan pyri vesittämään tai, tai jouduttamaan tätä prosessia. Ei tässä ole mitään sellaista diiliä, mitään sellaista, että, että jäsenvaltiot nyt sitten kannattaisivat luvan antamenettelyä. Että ei mitään tällaista kaupankäyntiä tai diiliä ole tekeillä. Me olemme tässä tänään, koska lupasimme olla täällä tänään me olemme täällä tänään, koska me lupasimme, lupasimme maaliskuussa, että ennen kesää me tulemme esittämään ehdotuksen tätä tehty vaka- vakaalta pohjalta tätä ehdotusta, ja tässä se ehdotus nyt on. on. Mitä taas tulee tähän seurantaan. Yksi niistä konsepteista, joka meillä oli tärkeää oikeastaan välittömästi, on se, että vahvistetaan tätä seuranto, seurantajärjestelmää GMO tuotteiden osalta meidän täytyy oppia ajankohtaisista kokemuksista niin, että tämä, tämän päivän kokemus voidaan sitten syöttää tieteen, siihen tutkimukseen, jota meillä on tällä, tänään. Sitten voidaan jalostaa se tieto ja sitten saataisiin tältä pohjalta parempaa arviointia tulevaisuutta varten. Ja tietenkin haluamme varmistaa, että jos jotakin menee pieleen, niin silloin ryhdytään välittömästi tuomasta toimeen. Tämä on asia, ja minä pidän kiinni siitä, että tämä, että tämä toimii välittömästi eikä odoteta äh, pitkällisiä raportointeja, vaan tämä on tilanne, jossa voimme ryhtyä välittömästi tuumasta toimeen. Sama koskee näitä riippumattomia asioita. Olen pahoillani, että tässä oikeastaan hyppään nyt asiasta toisiin, mutta tämä on kuitenkin yksi kokonaisuus periaatteessa. Myös kysymys EFSAsta ja riippumattomuudesta me vaadimme, että saadaan selvi- riippumattomia selvityksiä tutkijoiden CVstä, jotka ovat näissä EFSAn elimissä, niin että, että voimme varmistaa riippumattomuuden ja valvonnan tässä katsannossa. Sitten suhteellisuusnäkökohta. Miltä pohjalta? Tässä vastaamisruva Hassille. Miltä pohjalta jäsenvaltio voi käyttää opt-out-vaihtoehtoa GMO-viljelystä. Se, mitä me sanomme tässä, että, että opt-out voi olla periaatteessa miltä tahansa pohjalta silloin, kun notifioidaan komissiolle, että mitä jäsenvaltio on tekemässä, suhteellisuus on, merkitsee sitä, että täytyy olla jonkinlainen perustelu. En mä voi sanoa, että että mä en, koska en tykkää geimoista, niin täytyy olla, sitten me käytämme opt-outia. Täytyy olla jonkinlainen syy, peruste sille, että esimerkiksi vaikkapa, että haluan suojella luomuteollisuutta tai luomuviljelyä, tai että minulla on ongelma ö, yleisen mielipiteen kanssa, joka vastustaa GMO-viljelyä omassa maassani. Näin ollen tämänkin tyyppisiä asioita, sosiaali, sosiaalitaloudelliset tekijät, ovat ihan valideja syitä maille käyttää opt-out-vaihtoehtoa tästä viljelystä. No, miksi me emme sisällä terveys- ja ympäristötekijöitä siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä opt-out-vaihtoehto tapahtuu, lähtee siinä vaiheessa liikkeelle, kun on luvanantomenettely päällä. Kun luvanantomenettely on päällä, niin terveys- ja ympäristöasiat on jo, on jo otettu huomioon EFSassa – silloin, kun tieteellinen lausunto on annettu. Ja siitä syystä ainoa tapa niin kuin tavallaan nostaa kyseenalaiseksi tämä tie, tieteellinen näkemys, joka on EFSOsta tullut ulvanantomenettelyn yhteydessä, ei merkitse sitä, että lähdetään, että tieteellisistä syistä en, että haluan käyttää opt-outtia. Se on edelleenkin turvalausekkeet. Jos jokin maa haluaa asettaa kyseenalaiseksi tämän luvanantopäätöksen tieteelliseltä perustalta, terveys- ja ympäristösyyt mukaan lukien, niin edelleenkin on tämä turvalausekemenettely, joka täytyy, jota käyttää. Ja me annamme tällä hetkellä niille pohjan, joka ei välttämättä perustu tieteellisiin perusteisiin, Et, niin kuin olen sanonut, joka tekee tilanteessa paljon joustavamman kuin tänä päivänä jäsenvaltioille käyttää opt-out-vaihtoehtoa. Sitten rajat ylittävä viljalajikkeiden rinnakkailla täytyy, täytyy tietenkin todeta, että tällainen, nämä toimet ovat jo olemassa nykyisissä suuntaviivoissa. On olemassa velvollisuus informoida näiden maiden, kyseisten maiden kesken, jotka ovat toistensa rajanaapureita, niin ikään on, on ehdot ja edellytykset toimenpiteitä varten, jos on, tapahtuu kontaminaatiota rajat ylittävällä tavalla. Ne ovat jo olemassa. Ne ovat olemassa olevia ö, toimia, jotka liittyvät rajavalvontaan rinnakkain suhteen. Ne säilyvät ennallaan, eikä niitä poisteta millään tavalla. Sitten tilanteen realiteetit tänä päivänä. Tietenkin tästäkin täytyy puhua. Tänä päivänä meillä on seitsemän jäsenmaata kaiketikin, jotka turvalauseketoimin ovat käyttäneet opting out optiota GMO-viljelystä. Ja näin ollen mä halunnut saada vissiä varmuutta tähän todellisuuteen. Täytyy tietää, mitä olemme tekemässä tänään. Se on se, että me annamme jäsenvaltioille mahdollisuuden sanoa ei GMO-viljelylle niin, että ei saada välttämättä lisää GMO-juttuja, vaan että jäsenvaltiot saavat mahdollisuuden sanoa, sanoa ei GMO-viljelylle. Tämä on se, mitä me teemme tänään tämän direktiivin myötä. Sitten oikeusperustasta. Meidän ehdotuksemme on sellainen, että siinä, siinä on vilin osalta myös yhteispäätösmenettelymahdollisuus juridista oikeusperustaa silmällä pitäen niin, että jäsenvaltiolla on mahdollisuus käyttää opt-outtia, joka sitten kattaa tämän ainakin siltä osin, kun niiden opt-out-päätös tulee kyseeseen tämän, aine, tämän myös oikeudellisen yksikön neuvo tässä yhteydessä. Selvitykset ympäristö- ja terveysvaikutuksista, niin kuin kerroin jo tästä prosessista GMO-arviossa. Me emme aio vesittää tätä valvontaprosessia luvanantomenettelyssä GMO-kasvien suhteen. Se, sitä ei ole suunniteltu, mitä taas sitten tämä Amflora-peruna, tähän, tämä on ihan uutinen, minulla en pysty tähän vastaamaan. Aion tarkistaa asiaa ja, ja tulen verifioimaan tilanne, onko kysymyksessä väärinkäsitys vai on, onko sitten tässä ihan niin kuin äh, lihaa luidenkin ympärillä tässä asiassa. No niin, ainakin viimeinen puheenvuoro, Rova Matias tämän luvanantomenettelyn kiireellisyys. Eihän tässä mitään kiirettä Tässä on, prosessi, tämä on prosessi, jos itse asiassa luvanantomenettely on hyvin hidas. Ja koska siinä, se on prosessi, joka prosessi vie aina oman aikansa. Ja prosessi voi käyttää kaiken sen ajan, mitä tarvitaan. Kukaan ei paina päälle luvan saamiseksi, kukaan ei kiirehdi, mutta me ymmärrämme, että me emme saa, voi ajautua sellaiseen tilanteeseen, jossa me aina odotamme jotakin tapahtuvan, jotta sitten voitaisiin tehdä tiettyjä päätöksiä, koska me tiedämme, että me ajaudumme tilanteeseen, jos vaan pyörä, pyörivät ja päätös jää tekemättä. Päätös täytyy tehdä, koska prosessi on jo olemassa, prosessi, prosessia täytyy parantaa. Me tiedämme, että meidän täytyy ryhtyä toimeen meidän täytyy parantaa tätä prosessia ja voin vakuuttaa teille, että tämän vuoden loppuun mennessä tulen tänne taas keskustelemaan teidän kanssanne kaikista niistä toimista, joita, joista, joista puhutaan prosessin parantamiseksi. Ja minä haluan parantaa prosessia teidän kanssanne, koska tämä on mielestäni se luottamuksen taso, jota meidän tulee rakentaa. Me emme voi käydä kansalaissotaa joka päivä GMOista. Meidän täytyy liikkua, meidän täytyy innovoida, mutta meidän täytyy liikkua siitä turvallisen innovoin, turvallisien innovointien myötä. Kiitos. Kiitos paljon. Jos ymmärsin oikein, niin, niin kovin suuria muutoksia ei tapahdu koska jäsenvaltioilla on turv- oli turvallisuusventtiili sulkea pois eh, GMOt ja kansallisella tasolla oli mahdollisuus sanoa ei ja nyt vain mahdollis- eh, perusteiden määrää lisätään. Siis tämä ei kansallisella tasolla oli mahdollinen jo aikaisemmin, näin tämä voi tulkita. Sitten... No. Voinko kommentoida vähän? Meidän täytyy myös todeta, että tämä turvalauseke oli toimi, johon, johon jäsenvaltiot ryhtyivät. Ja komissio täytyy se hyväksyä. Ja jos komissio ei hyväksy sitä, niin, niin joko jäsenvaltion täytyy vet, luopua siitä turvalausekkeesta tai viedä asia oikeuteen. Tällaista järjestelmää ei ole ollut aikaisemmin. Tämä päätös, jonka jäsenvaltio tekee, siihen ei komissio millään tavalla suoraan vaikuta. Hyvä tuo selvittää tätä asiaa. Tässä on siis eroa aikaisempaan. Pena Juuso on seuraava puhuja. Kiitokset ja kiitokset komission jäsenille siitä, että tulitte näin pian tänne vastaamaan näihin hyväksyttyihin päätöksiin. Tässä puhuttiin siitä, että pestään kädet ja jätetään pallo jäsenvaltiolle. Itse asiassa kysymys on oikeastaan enemmänkin muustakin kuin pelkästään vain tieteellisestä kysymyksestä. Tässä on jotakin porsanreikiä ja jotakin seikkoja, jotka on ymmärtänyt, joita on ymmärtänyt täysin. Joku jäsenvaltio, voiko se yksipuolisesti antaa luvan GMO tuotteen viljelylle vai voiko tämän siltä kieltää? Tämä on siis kysymykseni. Toinen kysymykseni, joka minun huolestuttaa, on se, että sisämarkkinoilla markkinoilla, vaikuttaako tämä pelkästään vain viljelemiseen? Voiko joku jäsenvaltio saada kiellon viljellä tiettyä GMO tuotetta ja vaikuttaako se jollain lailla kauppaan. Jos joku toinen jäsenvaltio sitten viljelee, niin voiko se eh, myydä sitä ja laittaa pitää sitä kaupan sellaisia jäsenvaltioon, jolla tätä lupaa taas ei ole. Ja minun huolestuttaa myöskin se, eh, no että tässä olisi sellainen argumentti sitten, että kysymys on julkisesta mielipidestä, jota voidaan kovasti manipuloida tunteikkaasti. Mielestäni tässä pitäisi olla pelkästään vain tieteellinen perusta ja julkista terveyttä, yleistä terveyttä, kansanterveyttä koskeva pohja. Ja minua huolestuttaa, että sitten maanviljelijät joutuvat tämän laskun maksamaan, koska meillä on valtavasti hehtaareita maailmassa, joissa viljellään GMOita. Ja äh, tämä vaikuttaa myöskin Eurooppaan ja tällä tavalla äh, se liittyy muun muassa vaikkapa insuliinivalmistukseen, jossa käytetään GMO äh, pohjaisia tuotteita ja tämä myöskin liittyy puuvillan äh, viljelyyn. Puuvillaa käytetään täällä Euroopassa myöskin ja jotkut maat tuottavat sitä GMO-pohjalta äh, Äh, koska sillä pyritään äh, välttämään tiettyjä tuholaisvahinkoja. Ja minusta tuntuu siltä, että maanviljelijät eivät ole kilpailukykyisiä, koska he eivät pysty hyötymään äh, tällaisista tuotteista ja käyttämään GMO tuotteita ja kuitenkin tuhansia ja tuhansia soijaa tai maissia, tonneja tulee siis ähm, tuhansia tonnia maissia ja soijaa tulee toisista maista ja ne ovat tuotetut GMO tuotteilla. Minun mielestäni tämä on asia, jota en tajua. Elämmekö täällä kuplassa täällä Euroopassa? Ja äh, tuntuu siltä, että meillä on kuitenkin kaikenlaisia porsaanreikiä, joista sitten tullaan sisään ja mennään ulos ihan miten tahdotaan. Tämä on omion, omia talouden sektoritamme vastaan, jos emme tätä ongelmaa käsittele. Minä olen työskennellyt 20 vuoden ajan bioteknologian ja maataloustutkimuksen puitteissa, ja ähm, jos on GMO-viljelyä, äh, ja josta on tehty tutkimukset, ja jotka EFSA ja muut äh, organisaatiot ovat tehneet, niin minä voin aivan hyvin ymmärtää, että jäsenvaltiot voivat sitten tällaisen päätöksen tehdä, äh, kunhan vain tiedämme, että mistä se maissi on tehty, jota meillä me sitten on, mutta minua huolestuttaa se, että maanviljelijät jälleen kerran joutuisivat tämän laskun omasta taskustaan pulittamaan. François Grosted. François Grosted. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissaari Dalia siitä, että hän on tullut tänne puhumaan, antamaan kaikki nämä selitykset. Minä eh, tulen puhumaan hiukan samoin kuin Madame Ajoisut juuri äsken sillä me annamme hiukan enemmän valinnanvapautta jäsenmaille. Tämä tarkoittaa sitä, että me käytämme subsidiariittiperiaatetta, mutta kun puhutaan näistä modifioidusta kasveista. Meidän pitäisi käsitellä tätä suuremmassa eurooppalaisessa keskustelussa osana sitä, mikä koskee maanviljelyä kokonaisuudessaan. Ja tässä perspektiivissä me emme voi jättää sivuun sitä vaikutusta, jota tällä voi olla yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Me tiedämme, että tämä paketti on meidän politiikkamme ytimessä ja kaikki olemme samaa mieltä tässä. Meidän pitää antaa jäsenmaille vapaus valita, mutta minusta tuntuu melkein siltä, että komissio tässä ö, on sitä mieltä, että se on melko hyödyllistä heille. He voivat jättää vapauden jäsenmaille. Mutta tässä on sellainen riski, että me luomme epätasapainoa eri jäsenmaiden välille. Mitä tulee siihen, kuinka näiden jäsenmaiden päätökset vaikuttavat YMP:hen? hen ja kuinka tämä vaikuttuu, vaikuttaa kilpailuun. Eli herra Dali, herra komissaari, minä haluaisin, että te sanotte, että mitä mieltä te olette tästä riskistä, joka tässä aiheutuu. Onko te, teidän mielestänne vakava riski? Ja jos niin on, niin kuinka me voisimme ratkaista tämän ongelman? Merci beaucoup, Anne Delvaux. Merci, monsieur le président. Monsieur le Kiitoksia paljon, Anne Delvaux. Paljon kiitoksia, herra komissaari, teidän esityksestänne. Olen hyvin tyytyväinen, tai teidän puheenne ainakin äh, rauhoittaa minua, mitä tulee siihen, että prosessia, ähm, lupaprosessia ei nopeuteta. Mutta toisaalta haluaisin myös kysyä tästä uudelleen kansallistamisesta, tästä äh, tilauspolitiikasta, joka tekee mahdolliseksi äh, jäsenmaille tuoda markkinoille ja viljellä ähm, modifioituja kasveja. Onko tämä todellakin yhdistessä, mahdollinen yhdistää ymp -hen? Minulla on suuria kysymyksiä tämän suhteen. Kuten François Grostet äsken sanoi, tämä liittyy kilpailuun hyvin paljon. Me kuuntelimme belgialaista maatalousministeriä, joka puhui kaikista käytännön asioista, esimerkiksi kuljetuksesta – mitä tulee kuljetukseen sellaisesta maasta, jossa näitä modifioituja kasveja käytetään, sellaisen maahan, jossa niitä ei käytetä? Ajatelkaa, mitä tästä voi seurata. Minua todellakin huolestuttaa se, minkälaisia vaikutuksia tällä voi olla maanviljelijöille. Mitkä ovat ne uudet takuut, joita heille voitaisiin antaa, jotta voimme taata, että tällaiselta pellolta ei leviä siitä pölyä toiselle pellolle. Mitkä nämä takeet ovat, sellaiset takeet, mitä ei ollut vielä kuusi kuukautta sitten. Ja te puhuitte ää, äh, ympäristövaikutusten arvioinnista. Minä pohdin myös sitä, että kuinka voimme ää, äh, säilyttää biodiversiteetin. Ja tästä ei vieläkään ole arviointia. Ja EFSA ei myöskään anna meille ähm, arviointeja mahdollisuudesta käyttää äh, näitä modifioituja organismeja. Eli minun mielestäni tämän mahdollisen markkinoille ja viljelylle annettavan luvan äh, täytyy äh, tulla vain arvioinnin kanssa. Täytyy arvioida mahdollisia ähm, riskejä. Ja sitten toisaalta, miksi me voi vain päättää, että me suostumme siihen, mitä neuvosto on vuonna 2008 päättänyt, eli sitä, että OGM kasveja pitää ennen käyttöä arvioida, niille pitää antaa luvat ja sitten näiden kasvatus tietyillä maantieteellisellä alueella pitää olla sellainen, johon kiinnitetään huomiota, että tämä olisi helpompaa minusta nykyisen lainsäädännön puitteissa. Kiitoksia. Merci Andelvo, Michael Tremopoulos. Kiitoksia Andelvo, Michael Tremopoulos. Κύριε Ντέλη, συμμερίζομαι όλες τις ανησυχίες. Hyvä komission jäsen, huolet, joita täällä on esitetty, ovat samoja kuin meillä. Miten demokraattinen menettely tässä on, joka, takaa eurooppala- joka ei jättää huomiota eurooppalaisten kansalaisten halun, ja tässä on avattu Pandoran lipas ja tällaisia seurauksia syntyy. Minun mielestäni tämä osoittaa sitä, että tässä pitää nopeasti toimia eikä välitetä riskianalyyseistä, kun on kysymys uusien muunneltujen organismien käyttöönotosta. Jäsenvaltiot voivat kieltää viljelyn, mutta luomuviljelijä eikä kaupallisesti toimiva viljelijä saa suojaa. Te toteatte, että on melko todennäköistä, että näillä on seuraamusta, negatiivista seuraamusta niille, jotka eivät käytä geenimuunneltuja kasveja. Ja tässä oikeus geenimuunneltuihin geenimuunneltujen kasvien viljelyyn jättää huomiota terveys, suojan. mutta ennen kuin lähdette täältä, teidän tulisi vastata kysymykseen oikeusperustasta, mihin tämä kaikki perustuu ja miten voidaan taata se, että jäsenmailla on mahdollisuus kieltää geenimuunneltujen kasvien viljely. Sen lisäksi te komission jäsenenä tuette oikeudellisesti tätä, mikä on välttämätöntä yhdysvaltalaisten ja muiden VTO-jäsenvaltioiden eh, markkinointimahdollisuuksille. Tästä haluaisin vastauksen. Kriton Asenis. Thank you, Mr. President. What... Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komissaari. Komissaari, 2005, kun tarkastelemme tilannetta, niin ei ole yhtään maata, jossa GMO-hyväksyntä ylittäisi 50 prosenttia. Keskimäärin GMO-lupia on 27 prosenttia, joka, joka neljäs EUn kansalainen äh, hyväksyy GMO. Jäsenvaltiot ovat huolissaan Kuitenkin komissio on neljän otteeseen yrittänyt poistaa tämän kiellon kuudessa maissa 2005, 2006, 2007 ja maaliskuussa 2009. Ja ympäristöministerit kuitenkin tekivät yksimielisen päätöksen, jossa pyydettiin yksinkertaista rat- ratkaisujärjestelmää. Teidän ehdotuksenne tuntuu toimivan päinvastaiseen suuntaan. Te sallitte kiellon eettisin perustein te otatte käyttöön tämän vaikutuksen terveyden, terveyden, terveystilaan. Mitä tässä täytyy luottaa pelkästään EFSAn tutkimuksiin. Te ette hyväksy riippumattomia selvityksiä vaikutuksista ihmisen terveyteen. Ja ongelmia on, niin kuin me tiedämme. Ja kuten äh, kollegalla Baas sanoi, tämä valinta, äh, äh, valinnanvapaus kieltää GMOt muilla perustein kuin tieteellisin perustein luo juridista epävarmuutta. Todellakin haluaisin vastaukseni tähän kysymykseen, näihin kysymyksiin. Onko komissio, haluaako komissio välttää näitä riippumattomia selvityksiä? Onko tämä tarkoituksenne? Koska tämä kysymys nousee esiin väkisinkin kansalaisten mielissä, jotka ovat huolissaan GMO-tilanteesta. Danke, Renate Sommer. Kiitos paljon, Renate Sommer. Vielen Dank. Kiitos, herra puheenjohtaja. Hyvää päivää komission jäsen ja hienoa, että olette täällä minä olen aina harmissani siitä, mutta tämä ei eh, koske teitä eikä pääosastoa, vaan kokonaan komissiota, että eh, lehdistössä on jo tietoja asioista ennen kuin parlamentti saa siinä tiedon. Ehkä olisi eh, hyvä tässä toinen järjestys varmistaa. Nyt geenimuunnelluista ähm, organismeista. Voin onnitella teitä, että komissio lopultakin toimii ja on äh, noloa jäsenvaltioille se, että ne eivät viime vuosina pystyneet tekemään päätöksiä äh, jotka EFSA oli todennut turvallisiksi, niin ne eivät niiden lupia pystyneet päättämään ja usean kertaan tämä toistui. Ja komissio on ollut siis pakotettu jouduttu aikaisemmin hyväksymään luvat. Tämä tilanne piti saada muuttumaan, ja, mutta EFSAn toiminnan pitää parantua, kun te toteatte, että tarkastatte EFSAn työntekijöiden ää, eh, ää, eh, toimintaa, taustoja, ettei mitään riippuvuuksia ole. Eh, GMOiden lupamenettelyissä ja tämä on varmasti hyvä idea. EFSAhan on perustettu jäsenvaltioiden toiveesta ja Euroopan parlamentin toimesta, jotta saadaan riippumaton lupaviranomainen. Viime vuosina juuri jäsenmaat ovat tämän riippumattomuuden asettaneet kyseeksi, koska jäsenvaltiot itse ovat olleet päätöskykyisiä ja ovat näin halunneet viedä huomion pois siitä. Te olette hyvin johdonmukaisesti toimineet, koska tämä tilanne tähän saakka on aiheuttanut kansantaloudellista tappiota, kun ei näitä päätöksiä ole pystytty tekemään lupamenettelyistä. Siellä on valtavia eriä siemenviljaa jouduttu tuhoamaan vaikka tuotteet ovat itse asiassa turvallisia, mutta koska jäsenvaltiot eivät pystyneet lupa, lupia antamaan, nyt tämä, jäsen, tämä kielto on ollut voimassa de facto monissa maissa ja 90-luvulta lähtien ja parlamentissa asia on ollut, ollut sovittelussa ja tämä niin kutsuttu ähm, äm, vapaaksi päästödirektiivi on minusta hyvä asia, koska valtiot ovat voineet kieltää äm, geenimuotojen organismien viljelyn omissa maissa. Ja nyt haluan kysyä, miten te varmistatte sen, että tätä direktiiviä käytetään vain tämän yhden kohdan muutokseen, koska jos sitä ei varmisteta, niin mitään lakia ei silloin tarvitaan. Tässä on valiokunnassakin eh, ollut valtavan kiivasta keskustelua, joka on hyvin usein ideologisesti värittynyttä ja eh, paniikin synnyttäminen kansalaisten keskuudessa on onnistunut ja tämä perustuu siihen, että jäsenvaltiot eivät itse ole pystyneet valistamaan väestöä siitä, mistä on kysymys geeniteknologiassa. Ja komissiolle kysymys, onko te, suunniteltu julkisuuden valistamista geenimuunnelluista organismeista, koska kansalaisilla ei ole aavistusta, mistä tässä asiassa on kysymys. Ja, ja haluan provosoiden sanoa, että kansalaiset pidetään tyhminä, tietämättöminä tässä kysymyksessä. Kun he eivät tiedä mitään, niin silloin he helposti pelkäävät ja minusta tämäkin olisi tärkeä asia komission ohjelmaan tältä osin, että järjestettäisiin geeniteknologiasta tiedotus- ja valistuskampanjoita, koska tässä on käyty hyvin ylimielistä keskustelua, kun ajatellaan maailman väestön nopeaa kasvua ja ilmastonmuutosta, niin tulevaisuudessa hämmästymme sitä, miten tärkeitä geenimuunnellut organismit ovat ja niiden käyttö myös meidän alueellamme. Sitten lisäkysymys, jo, miten haluatte varmistaa sen, että tämä, tämä vapaamielinen sääntely, joka nyt on olemassa, että jäsenvaltiot, jotka haluavat kieltää GMO-viljelyn, ettei tässä kokonaisuudessaan estetä GMOita unionin alueella, kun jäsenvaltiot tekevät sen. Ja nyt vielä tuotteet. Tässähän on nyt peltoviljelystä kysymys, mutta jos sanotaan, että ei haluta tuontia, mikä on maatalouden tilanne? Maatalous joutuu tuomaan valkuaisainetta ja Etelä-Amerikasta ja Pohjois-Amerikasta ja ne ovat periaatteessa GMO-tuotteita. Miten varmistetaan tämä ja myöskin kustannukset maataloudelle, kun niin miten arvioitte elintarvikkeiden hinnan nousun? Sitähän eh, näitä kustannuksia eivät viljelijät yksin pysty kantamaan. Tämä johtaa valtaviin hinnan eh, nousuihin eh, eläintuotteiden kohdalla. Kiitos. Meillä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä pyyntöä sitten. On, ollaan päätöksessä. Peter ensin. Sednik, e, tudi mene ne zanima. Kiitos puheenjohtaja. Minuakin kiinnost, minuakaan ei kiinnosta ideologinen keskustelu sen suhteen, että, että jaetaan porukka puoltajiin ja vastustajiin – GMOn käytännön osasta. Minä kannatan sitä, että meillä on realistinen keskustelu, jota käydään, joka on myös tieteellinen keskustelu, jotta saisimme hyvän ää, äh, säädöksen aikaa. Olen ilo, siitä, että valtio voi myös sanoa ei. Mutta ongelmia syntyy tavallaan äh, passiivisen tupakoinnin tyyliin, että jos naapurivaltio sallii ja toisen, toinen valtio ei salli. On selvää, että kun, jos puhumme kokonaisvaltaisesta konseptista, niin silloin meidän täytyy olettaa aina, että vain joitakin asia, voi, asia voidaan ottaa pois. Siksi täytyy kysyä, mitä, tut, mitä tutkimuksia annetaan toimeksi ja mitkä ovat oleellisia. Minä kannatan sitä, että, että ne, jotka haluavat enemmän GMO-viljelyä, voivat myös tehdä, niin ja ne joutuvat silloin kyllä ottamaan enemmän riskejäkin. Avoimia kysymyksiä on ennen lupaa ja luvan jälkeen GMO-kasvien suhteen. Kysymys on siitä, että missä määrin tiede ja tutkimus pystyy arvioimaan tällaista luonnossa tapahtuvaa vuorovaikutusta, esimerkiksi siitepölyn vaikutus mehiläisiin ja ravintoketjuun, eläimien, eläinten ravintoketjuun on no muitakin kysymyksiä, joihin EFSA ei ole löytänyt vastausta. Siksi ymmärrän teitä, herra komissaari, kun sanotte, että, että te haluatte parantaa tätä tieteellistä järjestelmää. Minä ymmärrän sen. Tiedän kuitenkin myös, että, sit, että jos jotakin jätetään avoimeksi ja vapaaksi, niin sitten tästä tosiseikasta tulee argumentti itse argumenttia, silloin enää ei ymmärretä faktoja. Niin kuin Rova Sommer sanoi, nimittäin, että EU, EUn täytyy olla tarkkana globaalien näkökohtien suhteen. Luulenpa, että tämä on vakavasti otettava asia. Ja tässä meidän täytyisi vielä vahvemmin toimia tähän suuntaan, koska muuten tulee enemmän ongelmia. So, ich schließe jetzt die Rednerliste. Minä päätän puhujalistan, koska aika... Tässä on kaksi vielä. McGuinness on seuraava. Thank you, Chairman, and uh, my apologies to... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen pahoillani, etten ollut täällä silloin, kun komissari antoi esityksensä, mutta olen lukenut ähm, hänen äh, esittelynsä. Minä puhuin hiljattain ryhmälle nuoria äh, maanviljelijöitä ja me puhuimme näistä GMO asioista ja me toivomme, että meillä olisi paljon enemmän keskustelua jäsenmaissa, mitä tulee uusiin teknologioihin ja GMOihin. Sillä maanviljelijöiden ja tutkijoiden täytyy ruveta keskustelemaan siitä, jos joku maa päättää kieltää GMOt omassa maassaan meidän täytyy käsitellä hyvin paljon enemmän seurauksia. Esimerkiksi minun maassani Irlannissa hallitus, joka ei edusta minua, on käsitellyt tätä ja me tiedämme, että Iranissa on päätetty kieltää nämä GMOt, mutta me tuomme hyvin paljon tuotteita, jotka on tuotettu samoin periaatteen, jotka ovat GMOita. Minä en toivo, että tulevaa teknologiaa kielletään, sellaista teknologiaa, joka voisi auttaa meitä ilmastonmuutoksen suhteen esimerkiksi. Eli toivon, että nykyään me saavutamme parempaa keskustelua tässä aiheessa ja toivon, että ihmiset ovat ähm, ennakkoluulottomia ja välttävät äh, väittelyä tai riitelyä teitä naurattaa, kun sanot näin, mutta tämä on ollut hyvin vaikea keskustelu. Ja toivon, että molemmat puolet, sekä ne, jotka tukevat, että ne, jotka vastustavat GMOita, olisivat avoimempia. Eräs kollega sanoi, että ei ideologia, vaan todellisuus on se, mikä on tärkeää. Euroopan unionin ö, ajatus kieltää jotakin, mitä muu maailma ö, on sallinut, ei välttämättä ole yksinkertaista, olipa tämä nyt loogista tai ei. Minä sanon noille nuorille maanviljelijöille, että heidän täytyy keskustella asiasta. Ja jos yhteiskunta edelleen keskustelun jälkeen on sitä mieltä, ettei tätä tekniikkaa haluta käyttää, sillä on suuria vaikutuksia tulevaisuudessa. Monet tässä huoneessa ovat huolessaan ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta, ja tämä tekniikka ehkä antaisi meille ratkaisuja näissä ongelmissa. Se ei ole vastaus kaikkiin ongelmiin, eikä maailman nälkään luonnollisestikaan, mutta se saattaa ratkaista joitakin niistä ongelmista, joita meillä on. Minä haluaisin, äh, että ihmiset olisivat avoimempia tämän suhteen. Kiitoksia. Liise ja, vielen Dank, Herr Volz. Kiitos äh, puheenjohtaja. Äh, kiitos komissiolle. Minä pitäydyin tässä tähän saakka, mutta muutamat kollegojen puheenvuorot ovat motivoineet minut avaamaan suuni. Olin mukana, kun olemassa olevaa direktiiviä hyväksyttiin parlamentissa. En ole mikään vihreän geeniteknologian ystävä, en pidän muutamia sen lupauksia ylimitoitettuna, mutta toisin kuin eräät, jotka ovat täällä puhuneet, minusta meillä on tiukat lupamenettelyt, niitä tuskin on muualla yhtä tiukkoja kuin unionissa. Tämä on poliittinen viittaus. Me neuvottelimme näistä silloin, eikä koskaan aikaisemmin eikä sen jälkeen Euroopan unionin historiassa ole ollut enempää vihreitä ministereitä pöydän ympärillä. Suuret maat, kuten Saksa, Italia, Ranska, vihreät ministerit tulivat näistä maista neuvottelemaan kanssamme ja poliittinen kokemus osoittaa, ettei toiseksi parhaaseen e, saa tyytyä, vaan aivan parhaaseen, mutta meillä on melko hyvä järjestelmä ja toisin kuin e, viime viikon e, kiivas keskustelu kloonieläimistä, niin tässä ei voi eläinsuojelu argumentteja käyttää, se on toinen keskustelu oikeastaan, ja tässä ja meillä ryhmässä eräät ovat tämän tuoneet esille, meidän jäsenvaltioiden, jotka tähän saakka ovat epäröineet, niiden maiden tulisi myöskin sallia nämä tuotteet. Tässä komissio oikeudellisesti, kun on komissio oikeudellisesti varmistaa sen, ettei se ole pakollista, niin silloin siihen on, tulee tyytyä komissio on sopimusten vaalia ja, ja asiat voidaan viedä tuomioistuimeen, jollei hyviä tieteellisesti päteviä argumentteja ole. Komissio ei ole näin toiminut ja nyt se laillistaa tämän kannan. Minulla ei ole ongelmia komission jäsen, jos vastustus on liian suurta, niin silloin voitte vetää esityksenne pois, mutta silloin täytyy käydä selväksi se, että jäsenvaltioissa äh, poliittisissa syistä ei haluta tätä. Tieteelliset syyt otetaan jo nyt huomioon ja se on asia, josta voidaan olla eri mieltä, mutta jos asiat useaan kertaan tutkitaan ja varmistetaan, niin silloin täytyy näiden instituutioiden, jotka on luotu, sanan myös päteä. Uskon, että esitys on järkevä ja pragmaattinen. Se tunnustaa todellis, eh, poliittisen todellisuuden ja jos tässä ollaan eri linjoilla, niin silloin täytyy miettiä seuraamuksia. Joskus jopa joku e-, yritys voi mennä oikeuteen ja eh, kriittisin äänin saadaan varmaan vähemmän aikaan kuin tällä ehdotuksella. Ja. Ähm, Komission jäsen, te saitte vielä joukon kysymyksiä ja huomioita. Ehdotus on hämmästyttävä ja toivon, että tämä ei ole trendi Euroopan unionissa, että palautetaan kansalliseen määräysvaltaan asioita, että tässä mennään taaksepäin, koska ei pystytä eurooppalaisia ratkaisuja aikaansaamaan. Nämä kysymykset on nyt esitetty, mitä tästä seuraa sisämarkkinoille ja maatalousmarkkinoille mm, raja-alueista. Puhuitte jo, että meillä on säätelyä ja joukko puhujia arvosteli EFSAn toimintaa Parmas käynnin jälkeen. Te, e, erittelisin tässä vähän e, asioita ja pitää olla selvä siitä asioista, joista EFSAa kritisoidaan. 21 e, valitun tutkijan riippuvuus on, on selvitetty ja kun, he, kun kun jos tässä sanotaan, etteivät he ole riippuvaisia, niin se, se on minusta väärä argumentti. Tässä voidaan tietysti sanoa, ettei EFSA tutki pitkän tähtäimen tutkimuksia terveysseurauksista tai kuten Peterle sanoi, myöskin vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa, kun eh, syntyy GMO-päästöjä. Tästä varmaan tarvitaan tutkimusta ja eh, meidän ei kuitenkaan tule etukäteen tuomita EFSAa, ettei se muka ole riippumaton. Sen tulokset voivat olla tietynlaisia, mutta sillä ei ole riippumattomuuden kanssa tekemistä, vaan tässä on periaateratkaisuista kysymys. Rova Sommer sanoi toisaalta, että komission pitäisi nostaa EFSAn mainetta ja toisaalta jäsenvaltiot hyökkäävät sitä vastaan. Tässä pitäisi hieman tarkempi olla arvostelun suhteen. Olkaa hyvä, teillä on vielä puheenvuoro. Well, thank you very much for giving me the word. Paljon kiitoksia, että saan jää taas puheenvuoron. Aluksi haluaisin ilmaista kiitokseni näistä kommenteista, jotka olette tehneet. Kuuntelin kaikkia näitä kommentteja ja analysoin niitä ja toivottavasti me pystymme keskustelemaan monista näistä asioista, joita on nyt täällä tänään esitetty. Mitä tulee äm, siihen, että komissio pesee käteensä vastuusta tällaisissa tilanteissa, minun täytyy sanoa, että vastuu on todellakin jäsenmaiden vastuu. Jäs, jäsenmaat ja neuvosto eivät ole koskaan hyväksyneet GMOita, eivätkä koskaan hylänneet GMO-päätöstä. He eivät ole koskaan tehneet päätöstä, he eivät jättäneet komissiolle tämän asian. Eli tämä ei ole mikään sellainen asia, missä komissio pesisi käsensä. Kyseessä on se, että laitetaan vastuu sinne, kenellä vastuu on. Ja me olemme tässä hyvin tietoisia tästä asiasta ja todellisuudesta, joka tietyissä jäsenmaissa on. Tämä ei voi olla mikään yleinen malli. Mainitsen nyt sen maan, jonka tunnen kaikkein parhaiten, tämän pienen maan. Mitä siellä voidaan käyttää argumenttina GMOiden viljelylle? On sitten toisia maita, joissa maataloustuotantoa yritetään kehittää luomuviljelyn suuntaan. Eli heidän tarvitsee varmaan tehdä tietyn tyyppisiä päätöksiä, eikä heitä pitäisi pakottaa. Tai teollisuus, joka haluaa viljellä GMOita, sen ei pitäisi antaa pakottaa näitä luomuviljelyyn suuntautuneita tekemään toisin. Eli nämä ovat ne todellisuudet, jotka meidän edessämme ovat. Ja se, mitä me sanomme, on se, että meidän täytyy tunnistaa nämä todellisuudet. Tässä ei ole kysymyksessä mikään sellainen, että me uudelleen kansallistaisimme ö, markkinat. Tässä on kyseessä se, että me annamme kompetenssit jäsenmaille niin, että ne voivat päättää sitä, mitä niiden alueella tapahtuu. Tämä koskettaa viljelyä. Tämä on kuin rakennuksen rakentamista. Jos minä sanon, että haluan rakentaa ostoskeskukseen, minulla on rakennuspiirrokset ja tämä on hyvä suunnitelma ja toimii, niin minä saan tehdä sen. Ö, mutta jäsenmaat voivat sanoa, että saanko minä rakentaa ö, niiden alueelle. Tämä on todellisuus. Meidän täytyy tarkastella asioita tästä näkökulmasta. Me emme nyt tässä keskustele GMO kysymyksestä, vaan siitä oikeudesta, jonka me annamme jäsenmaille päättää, viljelevätkö ne GMOita vai eivät. Tämä on nyt se, mikä on kyseessä tällä hetkellä. Minä haluaisin alleviivata tätä meidän keskustelussamme. Eli vastatakseni rouva Ajuusolle, komissio tulee antamaan luvat kaikkiin päätöksiin, mitkä keskevät koskettavat GMOita. Ja toisekseen mitään optautteja kaupan suhteen ei tule olemaan. Kauppa, GMOiden kauppa tulee olemaan täysin vapaata vapailla markkinoilla. Mikä tahansa maa, joka viljelee GMOita, voi myydä GMOita mihin tahansa muuhun Euroopan maahan. Ja olen samaa mieltä teidän kanssanne siinä, ja myöskin monen Grostetin kanssa, että me emme voi kehittää Eurooppaa, joka olisi kupla, jota suojellaan innovaatioilta. Olen sanonut tämän monien kuukausien ajan, ja olen sanonut sen täällä valiokunnassa. Minä en ota vastuuta siitä, että Eurooppa... Ö, on innovaation takapajulla, En halua ottaa sellaisesta vastuuta. Mutta tämä, koska tämä olisi Euroopan kansalaisten intresseen vastaista, meidän täytyy edetä, mutta joka tapauksessa meidän täytyy tiedostaa kaikki riskit, jotka voivat johtua siitä tai seurata siitä, mitä me teemme. Ja tämän näiden riskien analysointiprosesseja täytyy vahventaa, eli siksi minä korostan puheessani tätä korostan, että meidän täytyy olla vastuullisia. Innovaation täytyy olla vastuullista. Ja innovaatio voi myöskin kertoa meille, että mitä hyötyä kansalaiset voivat saada näistä uusista keksinnöistä. Innovaatio vain innovaation takia, sen takia, että ihminen voisi saada Nobelin palkinnon tai jotakin muuta. Se ei ole sellaista innovaatiota, mitä minä haluan nähdä. Minä haluan nähdä sellaista innovaatiota, joka on todellakin ihmiskunnan edun mukaista ja on paljon mahdollisuuksia sen suhteen, mistä me tänään puhumme ja siitä, mitä me olemme kuulleet. On paljon mahdollisuuksia, mutta meidän täytyy todellakin tarkastella niitä ja äh, arvioida niitä ja katsoa, mitkä riskit ovat. Minä en ole ideologisesti äh, GMOita vastaan tai niiden puolesta kumpaankaan suuntaan. Mutta minä uskon, että minä olen vastuussa. Minun täytyy tarkastella pitkän aikavälin seurauksia, jotka näillä meidän nyt tekemillämme päätöksillä tulevat olemaan. Ja sitten mitä taas tulee tähän lailliseen epäselvyyteen, se mitä me nyt teemme, ja tämän vuoksi minä olen korostanut, että meidän pitää että meidän pitää käyttää yhteispäätösmenettelyä, on se, että me selvennämme oikeusperustan, jolle sitten jäsenmaat tekevät päätöksensä. Ja sitten jäsenmailla tulee olemaan opt-out-mahdollisuus. Minä tulen tukemaan jäsenmaita ja, tai kaikkia, ketä tahansa, kaikkia, jotka haluavat haastaa meidät näissä asioissa – koska minä uskon, että nämä asiat pitää tehdä kunnolla. Ja oikeudellinen yksikkö komissiossa uskoo, että tämä on se oikea tapa toimia. Ja taas vielä, minulta kysyttiin, miksi sitten emme salli terveys- ja ympäristöriskeihin perustuvia opt-outteja. Terveys- ja ympäristöriskit ovat sellaisia, että EFSA on niitä jo käsitellyt, jos lupa viljelylle on annettu. Eli siis tämä on prosessi, mikä tapahtuu tämän jälkeen. Meillä ei, voida olla, meillä ei voi olla ristiriitaista opt-out-mahdollisuutta. Me annamme monia syitä sille, miksi jäsenmaat voivat käyttää opt-outia, jos he haluavat korostaa terveys- ja ympäristösyitä turvautua opt-outtiin, silloin niillä on vielä mahdollisuus äh, turvautua tähän turvalausekemenettelyyn. Ne voivat käyttää turvalauseketta, mutta tämä menettely on sellainen, että me tarkastelemme turvalausekemenettelyä. menettelyä sitten käännymme EFSAn puoleen ja tutkimme, onko todellisia terveys- ja ympäristöriskejä syitä hyväksyä tämä opt Jos EFSA sanoo, että ei ole minkäänlaisia terveys- tai ympäristösyitä käyttää tätä turvalausiketta, silloin sitä ei voida ottaa huomioon. Siis tämä on se menettely, joka nyt on olemassa. Tämä ei nyt poista keneltäkään mitään oikeuksia, se ei poista jäsenmaalta oikeuksia haastaa terveyteen ja ympäristöön perustuvia päätöksiä, niin kuin nytkin on. Siis me lisäämme tähän äh, yksinkertaisemman menettely, jossa voidaan sanoa ei. Tämä on se, mitä me olemme tekemässä. Luonnollisesti minä en ole myöskään sen kannalla, että me äh, luemme lehdistä, äh, saamme lehdistä tietää sen, mistä keskustelemme huomenna. Minä olen samaa mieltä tästä. Valitettavasti näin on tapahtunut, mutta olen täysin sitä vastaan. Ähm, Rova Somers äh, nosti mielenkiintoisen kohdan äh, esiin sen, että kansalaisia kuluttajia ei ole informoitu GMOiden suhteen. Kun puhutaan GMOista, äh, minä haluaisin puhua innovaatioista yleensä, sillä innovaation eri aloilla on riskejä, ei vain GMOissa. Innovaatioprosessissa yleensä on riskejä. Ja minä uskon, että monet toimijat olivat poissa, kun tätä ähm, informaatiota on jaettu kuluttajille. Tämä ei ole kenenkään yksittäisen tahon syy. Tämä riippuu jäsenmaista, parlamentista ja komissiosta ja teollisuudesta ja minusta ja kaikesta kaikki astuivat askeleen taaksepäin ja sitten jäi tällainen tyhjö. Ja sitten pelon lietsojat täyttivät tämän tyhjön. Se oli ainut ääni, jota tässä prosessissa on kuunneltu. Minä uskon ja ajattelen, että tämä ongelma pitäisi korjata, ähm, korjata tosiasioilla, ei millään propagandalla, joka on GMOiden puolella, mutta meidän täytyy saada tosiasiat. Meidän täytyy saada tiedemiehet puhumaan siitä, mitkä tosiasiat ovat. Näistä GMOista täytyy puhua, riskeistä täytyy puhua ja kaikki tosiasiat täytyy olla pöydällä kaikkien saatavilla niin, että me voimme tehdä järkeviä päätöksiä. Tämä on niin kuin asian pitäisi olla. Rationaalinen keskustelu, jota on Roo Mäkis myös toivoi. Ja minä olen täysin samaa mieltä ja tuen hänen kantaansa. Ja ö, myöskin kannatan avoimuutta tässä asiassa. Kiitoksia. Ja. Ja Ki- kiitos sydämellisesti komission jäsen Dali, että kerroitte tästä päätöksestä ja siitä oli lehdistössä ja tietoa. Se on mediayhteiskunnan kohtalo, mitä, mikään ei pysy salassa. Me tapaamme teidät vielä vuoden loppupuolella, kun tarkastellaan uusia menettelyjä. Silloin meidän tulisi tavata ja puhua analyysien ja menetelmien parantelusta GVM osalta ja huomenna jatketaan äänestyksin. Tulkaa täsmällisesti paikalle. Kiitos.